Lex Research. Dear colleagues, the plenary meeting of the Consultative Forum is uh, an annual event that brings... Niin, meillähän on siis tämä uh, vuotuinen tapahtuma, joka kokoaa yhteen virastoja, instituutioita, äh, akateemikkoja ja niin edespäin tahoja tarkastelemaan tätä asiaa. Äh, ensimmäinen konsultatiivinen foorumi pidettiin Brysselissä joulukuussa. Nyt pyytäisin tohtori Visseriä, joka on viraston johtaja, kertomaan tälle valiokunnalle tästä kyseisestä tapahtumasta. Mutta jos teille sopii, niin voisimme ehkä yrittää yhdistää tämän kohdan seuraavaan kohtaan. Ja jos kaikki menee hyvin, kun olemme kuulleet nämä kaksi tohtori Visserin esitystä, niin meillä toivottavasti on aikaa kysymyksille. Te, me voitte esittää kysymyksiä. Tohtori Visser, saatte puheenvuoron. Thank you very much. Paljon kiitoksia, arvo puheenjohtaja. Kunnianarvoiset jäsenet. On jälleen iloa eilisen jälkeen palata tänne ja puhua teille niistä kahdesta asiasta, jotka puheenjohtaja juuri mainitsi työohjelma ja tämä konsultointifoorumi, joka oli viime vuonna ja erityisesti sen täysistunto viime vuoden joulukuussa. Puhun lyhyesti, koska olette kaikki saaneet työohjelman. Ja sallin, että sanon muutaman yleisen kommentin. tai selittäisin työmme On ehkä vähän epätavallista tarkastella yhteistä eurooppalaista turvapaikanhakujärjestelmää niin kuin minä sen teen, koska me aina mietimme parantamiskohteita. Mutta jos otamme vähän etäisyyttä, eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä on yhteinen ja se on menestyksetässä. odottamaton lähde, eli amerikkalainen kansainvälisen maahanmuuttojärjestön IMON johtaja sanoi jaskettain, että Eurooppa otti selvästi parhaan kannan turvapaikanhakuun liittyen Euroopassa. Ei nyt pidä levätä laakereilla, mutta näitä kommentteja kannattaa pitää mielessä. EASO on operationaalinen virasto, joka työskentelee tällä alueella. erityisesti yhteisen eurooppalaisen turvapaikanhakujärjestelmän täytäntöönpanossa. Olemme eurooppalaisen solidaarisuuden väline, me organisoimme tuota solidaarisuutta. Ne kolme tasoa, jolle keskitymme. Ensinnäkin käsittelijä hakumaassa. Miten harmonisoimme toiminnallista tasoa eri jäsenmaissa? 30 maata, assosiaation maat ovat myöskin meidän toimialueellamme taksi saattaa luota, se liittyykin pian. Tämä on valtainen alue, valtava määrä organisaatioita, ja jotta kaikki olisivat samalla linjalla täytäntöönpanneen lainsäädäntöä, jota te parlamenttina olette päättäneet. Meidän lähestymistapamme on aloittaa alusta. Eli tarjoamme saman koulutuksen kaikille viranomaisille Euroopassa, jos käytte samaa koulua. Opitte puhumaan samaa teknistä kieltä. Teillä on sama lähestymistapa. Ja tämä lopuksi luo yhteisen kulttuurin. No meillä on nyt 6300 turvapaikanhakuviranomaista ollut koulutuksessa, joka on melkomainen menestys kolmessa vuodessa, jos muistaa. Jos ajattelee, että mä tiedä kokonaista turvapaikanhapuviraston ja määrää Euroopassa, tämä maali vähän liikkuu, mutta niitä on noin 7000. Joten me saavutamme ne aika tehokkaasti. Koulun jälkeen täytyy mennä töihin. Ja aloitamme viime viikolla uuden instrumentin, käytännön instrumentin, joka auttaa äh, käsittelijöitä päivittäisessä työssä, että he näkevät, että pitävät huolen siitä, että he seuraavat menettelyitä ja noudattavat lakia. Lakia, jota te, heidän täytyy täytäntöön panna. Ja sitten meillä on yhteistä alkuperämaa tietoa. Olennaista jokaiselle turvapaikkapäätökselle on lähtömaiden arviointi. Ja monissa tärkeissä alkuperämaissa meillä on alkuperämaaraportteja. Ja pyrimme pääsemään tähän top teniin. Ja meillä on yhteinen lähestymistapa, yhteinen käsittely, ensimmäiset pilottiprojektit yhteistä hakemusta käsittelyä varten ja kiiritämme vauhtia tässä kuussa – Aloitamme seuraavan pilottiprojektiin. Ja turvapaikkahakemusten haavoittuvassa asemassa olemisen arvioiminen. Erittäin tärkeää, että meillä on yhteiset käytännöt Euroopassa. Me keskitymme myös jäsenvaltioiden tasoon. Jäsenvaltioihin sinällään ja turvapaikkainstituutiona tarvitsemme heille yhteistä informaatiota, yhteistä trendien arviointia – yhteinen tukikehikko ja yhteisiä välineitä, joilla täytäntöönpanna turvapaikka-akiita. on helpotan jäsenvaltioiden solidaarisuutta. Ja se on solidaarisuuden väline. Ja se ei ole ainoastaan hakijoiden uudelleen jakamista tasapainottamiseksi. Kysymys on koko kalupakista, kaikista yhteisistä välineistä. Ja esimerkiksi koulutus on merkittävä solidaarisuuden lähde. Me käytämme jäsenmaiden kouluttajia toisissa jäsenvaltioissa muiden viranomaisten kouluttamiseen. Toiminnallisella tasolla meillä on valtava määrä turvapaikka-asiantuntijoita jäsenvaltiosta, jotka tällä hetkellä työskentelevät Bulgariassa, Italiassa, Kyproksella ja Kreikassa. No sitten EU-instituutioiden tasolla, EU-tasolla. Tulokset ja tapa, jolla tuemme on yhteiset operaatiot EU-tasolla, kokonaistasolla. Vuot, meillä on vuotuisia tukijärjestelmiä ja yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla, silloin kun tarvitaan, mainitsin juuri Bulgarian ja muut jäsenvaltiot. Me toimme ja koordinoimme ulkoista ulottuvuutta tärkeintä mainita tässä, että kiihdytämme toimiamme uudelleen sijoittamiseksi. Ja tiedämme, että se on lähellä parlamentin sydäntä. nyt vain tähän konsultointifoorumiin. Kaiken tämän aikaansaamiseksi meidän, me tarvitsemme jäsenvaltioiden toimijoiden ja virallisten verkoston tuen. Tärkeää on myös, että meillä on hyvät tuot, hyvä tuottava vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa. Se on hyvin monimuotoinen kysymys löydöstä kahdesta instituutiosta. Mitä kansalaisyhteiskuntaan monenlaisia kansalaisjärjestöjä, ainakin alueella, jolla työskentelemme. Valtava määrä organisaatioita, jotka eri näkökulmista käsittelevät maahanmuuton ja turvapaikkahaun piirteitä yleisestä ihmisoikeusnäkökulmasta mistä vaan. ja kansalaisyhteiskuntaa. Se organisoituu tutkijoiden, erilaisten asiantuntijoiden ympärille, myös oikeuslaitoksen, jotka osittain katsovat olevansa kansalaisyhteiskuntaa. Se on hyvä meille. Me osallistamme kaikki nämä eri ryhmät työhömme. Pyrimme avaamme vuoropuheluun työstämme hyödynnämme asiantuntemusta. Ja meillä on yhteinen pohja sillä, mitä voimme tehdä. Kansalaisyhteiskunta on niin monimuotoinen, että meillä on avoin konsultantijärjestelmä. Mikä tahansa organisaatio voi hakeutua ja se on konsultantifoorumi. Mitään kynnyksiä ei ole. Kuten tiedätte, meillä oli viime vuonna vuotuinen konferenssimme kansallisyhteisön kanssa ja noin sata osanottajaa osallistui aktiivisesti foorumiin. laajassa neuvokassa kysymyksiä, parikymmentä puheenvuoroa hyvin erilaiselta kansalaisjärjestöltä oli esityslistalla. Sen lisäksi vähän lisätietoa konsultointifoorumista. Tällä hetkellä noin 70 järjestöä on sellaisia, että kuulemme, konsultoimme niitä tasaisesti jatkumalta pohjalta. Mutta olemme avoimia kaikenlaisille aloitteille. Mutta meillä on myöskin tällaisia kohdistettuja järjestelmiä. Yksi koulutukseen, yksi alaikäisiä saattajaa ja yksi varhaisen varoittamisen järjestelmään ja pyrimme myös ottamaan tämän alkuperämaa informaation tähän mukaan. Mitä alkuperämaa informaatioon tulee, toivottavasti tänä vuonna voimme aloita, alo, avata tämän COI-portaalin, portaaliin kaikille. Ja ATK-mahdollisuudet huomioon ottaen pyrimme avaamaan sen tänään. Varmasti osallistamme kansalaisyhteisön alaikäiset mukaan ja meillä on fokusoituja kokouksia paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Siinä kaikki konsultatiivisesta foorumista, konsultointifoorumista. Mutta painetaan, että virasto, joka toimii tällaisella alueella tarvitsee voimavaroja. Ja, ja tässä suhteessa olen mitä kiitollisin parlamentille ja erityisesti tälle valiokunnalle tuesta, jota viime vuoden budjettikeskusteluissa liittyen 2015 budjettiin osoititte meille. Toivottavasti emme tuota pettymystä, Olen täysin täytettävissä. Kiitos. Okay, now we have... Selvä, nyt meillä on aikaa keskustelulle ja meppien lausunnoille. Keller, olkaa hyvä. Keller. Thank you. Kiitos. Se on varmaankin minä siis. Kiitos herra Visa tästä johdannosta. Minulla olisi pari kysymystä. Mitä tulee koulutukseen, te annatte turvapaikkaviranomaisille. Voisitteko sanoa, että olette havainnut eh, jäsenvaltioita, joissa alkuperäinen koulutus, jota nämä virkamiehet ovat saaneet, olisi ollut puutteellista, tai jäsenvaltioita, joissa on erinomainen koulutus näille virkamiehille. Sitten mitä tulee alkuperämaa raportteihin, voisitteko sanoa, mikä, mitä varten lähteet te käytätte näihin raportteihin ja kuinka säännöllisesti päivitätte nämä ja millä kriteereillä te teette ne? Voisiko sanoa myös, ovatko nämä raportit sellaisia, että niitä käytetään, pidetään arvossa jäsenvaltioissa silloin, kun tehdään päätöksiä turvapaikkakysymyksissä? Ja lopuksi kysyisin vielä, miten te nyt näissä raporteissa arvioisitte esimerkiksi romanien aseman Länsi-Balkanin valtioissa? On ollut paljon kiistelyä siitä, mikä on turvallinen kolmas maa. Mitä te sanoisitte kokemustanne pohjalta, mikä on turvallinen kolmas maa? Thank you. Eh, Seuraavaksi Metsola. Thank you very much. Eh, Mr. Kiitoksia kovasti <clears throat> Visser teidän esityksestänne ja onnittelen teitä siitä, että järjestitte tällaisen toisen konsultatiivisen foorumin. Nämä foorumit ovat omiaan varmistamaan sen, että jäsenvaltiot, EU-instituutiot, kansalaisjärjestöt ja muut voivat kokoontua keskustelemaan ja työstämään näitä virastoja. Minä, minä esittäisin kysymyksen paikan valinnasta. Miksi järjestitte foorumin Brysselissä ettekä EASON kotimaassa Maltalla? aika monet EASON kokoukset nimittäin näköjään järjestetään Maltan ulkopuolella. Haluaisin tietää miksi, mitä olette mieltä tästä. Työohjelmani liittyy uudelleen sijoittamiseen. Minä olen aiemminkin ottanut tämän asian esiin ja olen halunnut, minulla on jopa velvoite ottaa tämä asia esiin. Maltallehan tulee jatkuvasti ihmisiä meren, mere, meritse ja on muistettava, että kansainvälinen suojelu on yksi konkreettinen solidaarisuuden osoitus ja parlamentti on toistava, toistuvasti halunnut tuoda tätä asiaa asiaa esiin. On, oletteko sitä mieltä, että jäsenvaltiot ovat riittävän tietoisia tästä? Onko ryhdytty konkreettisiin toimiin ja voitteko kertoa, mitä ne jäsenvalti, mikä on niiden jäsenvaltioiden vastaus ollut, joiden kanssa EASO, EASO on ollut puheväleissä, puheyhteyksissä ja mikä heidän reaktionsa on ollut? Kiitoksia ja sitten Wikström. Thank you very much. Kiitos. Minä toivotan teidät tervetulleeksi, herra Fischer, kertomaan näistä kokemuksistanne meille täällä valiokunnassa. Esityksenne oli hyvä, vakuuttava ja haluaisin onnitella teitä 6500 virkamiehestä, jotka olette kouluttanut vain kolmen vuoden aikana erinomaista työtä. onko puutteita siinä, miten jäsenvaltiot lähettävät virkamiehiä koulutukseen, tulevatko he kaikista jäsenvaltioista, onko jos, vai onko jossakin valtiossa haluttomuutta osallistua tällaisen koulutukseen. Kaiken kaikkiaan minun ryhmäni, tämä valiokunta, on sitoutunut seuraamaan EASON työtä, mutta mekin aika ajoin olemme tapuvaisia katsomaan EASOa kuin jonkinlaisena messiaana. Aina kun jokin menee vikaan, aina kun jotakin puuttuu, silloin kun on kysymys pakolaisista turvapaikanhakijoista, me osoitamme EASON suuntaan, sanomme, että sen tulisi tehdä asiassa jotakin. Meidän pitää katsoa myös, että vaaditaan resursseja tehtävien täyttämiseksi, jotka EASO on ottanut tähän asti hoitaakseen. Olisi mielenkiintoista saada tietää, onko puutteita, jotakin, mistä uskotte, että että olisi toivottavaa tehdä asiassa jotakin? Onko jotakin sellaista, minkä merkitys haluaisitte korostaa siinä, mitä, teille, mitä, mitä tehtäviä teille pitäisi antaa hoidatta, hoitaakseni? Olin noin sitä, että olisitte täällä tänään, mutta seuraavassa kohdassa esityslistalla me puhumme Frontexista ja Frontexin konsultointifoorumista. Ja siinä foorumin jäsenet esittelevät tämän toiminnan. Mukavaa, että olette täällä, mutta voisitteko seuraavalla kerralla miettiä sitä, että lähettäisitte jonkun, joka on mukana foorumissa, koska meille on hyvin tärkeää, että kansalaisjärjestöt jatkavat hyvää työtään ja kokevat, että heitä tarvitaan tässä foorumissa. Frontex voi itse asiassa olla hyvä esimerkki tässä, joten ehkä teidän olisi hyvä jäädä tänne ja kuuntelemaan, mitä kokemuksia Frontexilla on, kun sitä edustaa organisaatio, joka on jäsen heidän konsultointifoorumiaan. Olen iloinen siitä, että olette täällä ja toivotan teille kaikkea hyvää. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Niin, haluatteko te koordinaattorina käyttää puheenvuoron? I would like to concentrate. Haluaisin keskittyä yhteen kysymykseen, koska kaikissa keskusteluissa, joita me täällä käymme, turvapaikka-asioista ja siihen liittyvistä haasteista, niin mehän usein keskitymme tietysti Välimeren maiden tilanteeseen ja Välimeren tilanteeseen, mutta kyllähän meillä on muitakin rajoja, ulkorajoja, joiden kautta pakolaisia ja turvapaikanhakijoita tulee. Me olemme jo nähneet perusoikeusviraston lyhyen kertomuksen, jonka mukaan kaikkia toimia ei toteuteta aina oikein tällaisissa tilanteissa. Haluaisin kuulla, olisiko teillä jotain sanottavaa ö, ulkorajojen rajoihin liittyvistä muutoksista, esim. Bulgarian tai Romanian rajoihin liittyvistä muutoksista, joihin tulee paljon turvapaikanhakijoita. Ö, ovatko asiat muuttuneet ja mitkä ovat erot verrattuna ö, siis näiden rajojen ö, näillä rajoilla verrattuna eh, eteläisiin rajoihin. Kiitos. And Miss Ferreira. Ferreira, koordinaattorina tekin haluatteko käyttää puheenvuoron? No. thank you very much. No, okay. Miss Spinelli. Spinelli. Grazie, signor. Kiitoksia, Visser. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin, Ensimmäinen kysymykseni liittyy siihen kritiikkiin, jota on esitetty EASOa kohtaan. Ja kollega Wikström juuri tähän jo tavallaan viittasikin. Eli minuakin kiinnostaisi tietää, mikä olisi teidän reaktionne tähän kritiikkiin. Toinen kysymykseni liittyy siihen sopimukseen, jonka EASO ja Frontex ovat allekirjoittaneet vuonna 2012. Haluaisin kysyä Visseriltä seuraavaa asiaa. Olisiko ö, mahdollista se, että EASOn jäsen, virka, virkamies olisi läsnä Frontexin jokaisessa Search and Rescue pelastusoperaatiossa merillä. Tällä tavalla voitaisiin ottaa huomioon ehkä turvapaikanhakijoiden oikeuksien toteutuminen. Näitä henkilöitä ei välttämättä aina suojella näissä Frontexin operaatioissa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti sitten Radoff. Olkaa hyvä. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Висер, в плана на Европейската служба за подкрепа в областта на... Herra Viser, EASON ohjelmassa vuodelle 2015 on suunniteltu toimia, joilla pantaisiin toimeen suunnitelma, jolla tuetaan Bulgariaa. Joulukuussa 2014 EASON ja Bulgarian hallituksen välillä allekirjoitettiin tämä ohjelma. Ajattelen sitä, että Bulgaria tänä vuonna on joutunut ottamaan 3500 pakolaista takaisin, jotka tulivat muista jäsenvaltioista. Ja ajatellen odotettavissa olevaa pakolaisvirtaa keväällä, sanoisin, että teidän järjestönne asiantuntemus on erityisen tarpeellista. Voisitko sanoa, missä vaiheessa tämän suunnitelman toteuttaminen on ja miten tässä pystytään auttamaan meidän maatamme selviytymään näistä haasteista? Okay, and, uh... Selvä. Ja Rova Major saa viimeisen puheenvuoron. Ja, dank u wel, voorzitter. En uh, meneer Fischer, uh, eh, bedankt voor uw korte toe. Kiitoksia lyhyestä tiedonannosta, herra Fischer. Minulla on joukko kysymyksiä. Te käytitte sanaa solidaarisuus useammankin kerran. Yksi asia, joka on pistänyt silmää tilastoissa Hollannin suhteen, on, että kuusi maata ottaa lähes 70 prosenttia turvapaikanhakijoista – miten mielestäni solidaarisuus toimii käytännössä. Ja olemme nähneet työohjelmanne. Toitte myös kolmansia maita. Ja solidaarisuudesta puhutaan, eikö meidän pitäisi tehdä enemmän auttaaksemme ihmisiä pysymään alueellaan? Esimerkiksi rikkaat Persianlahden maat. Niillä on paljon rahaa. Katar on ottanut vain 36 pakolaista. Joten solidaarisuuden pitäisi päteä heihinkin. Voisiko reagoida? Okay. And uh, Miss Wim. Seuraavaksi Wimberg. Ordet och eh, tack för att ni kom hit. Kiitos puheenvuorosta ja kiitos, että tulitte tänne herra Fischer, Minähän elän Ruotsissa ja minähän, mehän olemme se EU-maa, joka ottaa eniten turvapaikanhakemuksia vastaan. Meillä on valtava massa maahanmuuttoa ja sitä me emme enää hanskaa. Joten Ruotsin painetta pitäisi vähentää, jos EU ottaisi yhteisen turvapaikkapolitiikan käyttöön. Mutta minusta ei ole EUn tehtävä päättää jäsenvaltioiden puolesta, kuinka monta he voivat ottaa vastaan. Ja niin, ihmisiä pitää kyetä ottamaan vastaan ihmisarvoisella tavalla, ja sinähän puhuit solidaarisuudesta. Täälläkin sitä on puhuttu, mutta miksi ette suosittele jäsenvaltiolla, että ne kantaisivat vastuunsa ja ottaa vastaan kiintiöpakolaisia, miksei panostaa auttamaan ihmisiä, jotka tarvitsevat apua, jotka ovat pakolaisleireillä. Sitä minä kutsun solidaarisuudeksi. Ja sitten kysymykseen, miten te voitte antaa neuvoja ja auttaa kertomaan jäsenvaltiot, kuinka paljon he ottavat vastaan. Pakotatteko jäsenvaltiot ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita vai miten? Okei. Okay. No, nyt meillä on aika vielä kuulla vastauksiakin. Tohtori Fischer, saatte puheenvuoron. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia kovasti kaikille jäsenille kysymyksistä. Käyn tätä luetteloani läpi ja pyrin vastaamaan kunkin kysymykseen. Keller kysyi kysymyksen koulutuksesta. Ja jos on sellaisia jäsenvaltioita, jotka ovat erinomaisia tai vähemmän erinomaisia, niin haluan nyt ainakin sanoa yhden asian uuden viraston näkökulmasta. Mehän olemme vastuussa tietyistä asioista, mutta meillä ei ole minkälaisia välineitä velvoittaa jäsenvaltioita tai pakottaa jäsenvaltioita hyväksymään sitä, mitä me tarjoamme. Eli meidän täytyy vakuuttaa laadun kautta. Meidän täytyy vakuuttaa, että ne tuotteet, joita me tarjoamme, ovat laadukkaita. Se on varmasti ihan reilua. En minä mitään muodollisia, miten, mitenkään muodollisesti halua osoittaa jäsenvaltioita sormella. Ja ottaen huomioon, että kyseessä on vapaaehtoinen järjestelmä, niin kuvaamani koulutustulokset yli 6000 kolmessa vuodessa on aika, mer- aika hyvä merkki, myönteinen merkki. No, jäsenvaltioiden välillä on toki eroavaisuuksia. On sellaisia jäsenvaltioita, jotka koulutusohjelmissaan noudattavat sataprosenttisesti EASON koulutusmallia tai oppimääriä. Sitten on sellaisia jäsenvaltioita, joilla on hyvä, hyvin vakiintuneet koulutusjärjestelmät – ne käyttävät ikään kuin täyden, ne täydentävät tätä omaa koulutustaan, mutta kol, kun kol, tätä kolmen, kolmea kulunutta vuotta katson, niin näyttää siltä, että nämäkin jäsenvaltiot ovat halukkaita käyttämään meidän malliamme. Se, siihen on ihan käytännön syytkin. Meillä on tämä uusi maahanmuuttopaketti ja kaikkien jäsenvaltioiden täytyy sopeuttaa omaa koulutustaan siihen. Ja me olemme tässä tavallaan nyt oikeaan aikaan oikeassa paikassa. En minä tietenkään halua kaikkia kunniaa itselleni, jotta kyllähän tässä on onneakin ollut matkassa, mutta hyvä onnea on ollut. Ja jäsenvaltiot ja me toimimme kaikki mallikkaasti. Sitten COI alkuperämaahan liittyen voisin pitää pitkänkin luennon, metodologisen luennon siitä, kuinka käytämme resursseja hyväksemme No, me eroamme jäsenvaltioista sillä tavalla, että me sopeutamme tähän alkuperämaa kysymykseen erittäin vankkaa lujaa metodologiaa, eli miten me valitsemme nämä alkuperämaat ja lähdemme siitä, että lähde tarkastetaan kahdesti, katsotaan mihin uskotaan ja mihin ei uskota. Tämä metodimme on ollut jo käytössä yhden vuoden. Me olemme kehittäneet sitä käyttämällä hyväksymme jäsenvaltioiden eri eh, kokemuksia. Me olemme käyttäneet myös eh, komission ja EUn kokemuksia hyväksemme. Ja tämä on se metodologia, jota me edelleenkin kehittelemme ja tänä vuonna ehm, tarkastelemme eh, menneitä kokemuksiamme. Joka tapauksessa metodimme on julkinen ja täysin avoin, mikä on tärkeää. Se löytyy verkkosivuiltamme. Sitten päivittämisestä. Se on oleellinen osa alkuperämaa toimintaa. Mehän teemme alkuperämaa raportin, kertomuksen ja vuoden kahden kuluttua se joko tarka- tarkistetaan tai sitä ei tarkasteta. Me pyrimme olemaan lankeamatta tähän ansaan. Ainoastaan niillä alueilla, joista me jo etukäteen tiedämme, että me voimme muuttaa järjestelmää, niin silloin toimimme. En tietenkään voi luvata, että, siis en voi tätä luvata, mutta meidän aikeenamme on se, että saisimme aikaan pysyvästi, säännöllisesti päivitettävissä olevat järjestelmät. Tämänhetkisen tietoteknologian avulla se voisi olla mahdollista. Ja kaikki nämä alkuperämaa raportithan ovat julkisia, ne löytyvät myös verkosta, ja niihin sitten syötettäisiin kaikkein päivitetyimpää tietoa. Tämä on tietysti haastava asia. Katselen tässä Wikströmiä, joka kysyi mitä meillä on, onko meillä mitään. No tämä on erittäin resurssiintensiivinen asia, enkä puhu nyt rahasta, vaan työstä. Tarvitaan käsiä ja aivoja työn tekemiseen. Mutta oleellista työ on. Onko se käyttökelpoista? No, se on. Ja käytetäänkö sitä? Se on tärkeä kysymys. Eli ei ainoastaan se, että me tarjoamme jotain, vaan että onko se käyttökelpoista ja käytetäänkö sitä. Kyllä, kyllä sitä käytetään eri jäsenvaltioissa eri tavalla. Me pyrimme tässä pähkäilemään, miksi tilanteet eroavat joissain jäsenvaltioissa. Öö, kansalliset oikeusistuimet, korkeimmat oikeusistuimet, oikeusasteet käyttävät sitä hyvinkin hanakasti joissain muissa jäsenvaltioissa, taas sitä ei kauheasti jaeta. No, joka tapauksessa se on koko ajan paranemassa, laajenemassa. No tällä alallahan tietysti kestää oman aikansa ennen kuin rutiinit asettuvat paikoilleen. Me olemme julkaisseet aika moniakin raportteja, joista käy ilmi, että vie muutaman kuukauden ennen kuin esimerkiksi tuomarit ottavat tällaiset asiat käyttöön mutta kyllä yleisesti tähän on jo reagoitu myönteisesti. Länsi-Balkanista ja romaneista esitettiin kysymys. Viittaisin ensinnäkin Länsi-Balkan kertomukseemme, jonka laadimme jokin vuosi sitten. Tilanne ei ole kauheasti sen jälkeen muuttunut, mutta joka tapauksessa me aiomme tehdä tarkistuksen tänä vuonna – siitä syystä, että jatkuvasti Länsi-Balkanin kautta tulee, tai sieltä tulee ää, paljon ihmisiä, useimmat romaneja alkuperältään. Tuolloin aikanaan päätelmämme oli se, että tämä ei välttämättä liittynyt ensisijaisesti turvapaikka-asioihin, vaan ylipäänsä integrointikysymyksiin Länsi-Balkanilla. Tämähän ei tietysti eh, kuulu meidän toimivaltaamme, mutta tilanteen seuraamukset meitä huolettavat ja koskevat meitä. Tähän liittyen puhuttiin myös turvallisista kolmansista maista. No, me yritämme vaikuttaa tähän keskusteluun. Tässä vaiheessa minulla ei ole tietoa annettavanani teille. Erityisesti siihen liittyen, miten asian kanssa tulisi kamppailla. Tämä saattaa äityä poliittiseksi tämä asia. Mutta joka tapauksessa aina tulee olemaan sellaisia yksilöitä, jotka vaikka, vaikka tulevat hyvin turvallisestakin maasta, niin voivat osoittaa, että heillä on vakavia, vakava syy pelätä tulevansa vainotuksi. No tämä on kuitenkin hyvä hetki keskustella turvallisen valtion käsitteestä, koska tämä asia tupsahtaa esiin aika säännöllisesti ja käsittelimme sitä tai emmekö niin, päätös täytyy kuitenkin tehdä. Tässä on hyvä keskustella neuvostonkin tasolla, mutta me voimme tietysti tähän keskusteluun tarjota teille myös lukuja ja ihan faktojakin. Niin tässä, niin Metsolalle vastaus. Miksi me yhtäkkiä järjestämme kokouksen Brysselissä? No, siksi, että parlamentti on täällä. Joten en tohtisi olla tulematta Brysseliin. Ja kun parlamenttikin minua pyytää tänne yhä useammin, niin olen siksi yhä useammin Brysselissä, mutta ette varmasti siihen viitannut. Minkä vuoksi konsultatiivinen foorum järjestettiin tänä vuonna Brysselissä? No, vastaus on yksinkertainen. Kansalaisyhteiskunta on sitä pyytänyt täysin selkokielisesti. kansalaisia, siis tämä konsultatiivinen foorumi ei koostu ainoastaan kansalaisjärjestöistä ja vastaavista, mutta suuri osa siitä koostuu organisaatioista ja kansalaisjärjestöistä, jotka ovat riippuvaisia, jo, joilla on aika vähän rahaa, niiden budjetit ovat aika alhaiset, ja koska nämä kansalaisjärjestöt oleskelevat täällä Brysselin seudulla, eivätkä Maltalla, niin minkäs teet? Olemme päättäneet, että ja vastaamme myönteisesti tähän kansalaisjärjestöjen pyyntöön. Mitä me seuraavan konsultatiivisen foorumin osalta teemme, niin siihen en voi vielä vastata, koska meidän täytyy ensin katsoa, mitkä ovat kokemukset tästä foorumista. Eli vas, täytyy ensin selvittää, vastasiko tämä foorumi odotuksia. Eli lyhyesti sanottuna aika monet järjestöt sanoi, ovat ilmaiset, että heidän on mahdotonta. Siis jos riittävän monet sanovat, että osallistuminen on ollut mahdotonta, niin katsomme sitten, mikä, se, mikä on paras pitopaikka, mutta tästä syystä pidimme sen tänä vuonna Brysselissä. Sitten uudelleen sijoittamisesta. Teenkö minä riittävästi? Ehkä kysymys kuuluisi, tekevätkö jäsenvaltiot riittävästi? Neuvosto on aika yksimielinen, ei täysin yksimielinen, mutta melko lähes yksimielinen ottamaan käsittelyyn uudelleen sijoittamiskysymyksen mutta mehän olemme tässä prosessissa mukana ja komissiokin on päättänyt järjestää uudelleen sijoittamisfoorumin. Yksi järjestettiin marraskuussa viime vuonna ja neljän viikon kuluttua järjestetään seuraava, ka- kaikkiaan kolmas. Eli me tuemme kyllä komissiota ja teemme voitavamme. Me valmistelemme useita toimia sitä silmällä pitäen, onko uudelleen siirtäminen mahdollista. Yleinen periaatteemme on kuitenkin se, että sen tulisi olla vapaaehtoista. Tästä voidaan olla muutakin mieltä, mutta me aiomme jatkossakin tätä keskustelua ylläpitää ja haluamme viedä sen ikään kuin seuraavalle tasolle. Wikström koulutuksesta. Minä jo sanoin muutaman sanan sen koulutuksesta. Osallistuvatko jäsenvaltiot riittävästi koulutukseen? No meillä on tällainen kouluttajien puuli. Siinä on noin 174 kouluttajaa. He eivät ole kaikki jatkuvasti läsnä. Meillä on tällainen 60-70 kouluttajan ydinryhmä, jotka ovat säännöllisesti aktiivisia. No toistaiseksi olemme pärjänneet, mutta nämä lukumäärät eivät välttämättä meille riitä, koska jäsenvaltioista ää, tulee jatkuvasti enemmän osallistujia ja myös laadun kannalta on tärkeää varmistaa se, että koulutus on laadukasta. Tällä hetkellä aiomme myöntää tai aiomme alkaa myöntää sertifikaatteja kouluttajillemme. Se on tärkeä koulutuksen laadun takia, mutta se on myös tärkeää osallistujien kannalta, koska jos ihminen osallistuu koulutukseen ja saa sen jälkeen virallisen todistuksen, niin tämä todistus on aika mukava tietysti panna toimisto, toimistohuoneen seinälle, mutta sitä voi myös käyttää CV:ssä ja myös mahdolliset työnantajat voivat olla iloisia siitä, että tällainen sertifikaatti on olemassa tai todistus koulutuksesta. No, en pysty vastaamaan kysymykseen siitä, olemmeko me Messias. Mutta kyllä minäkin olen huomannut sen, että aika paljon meiltä pyydetään ja odotetaan, meitä pyydetään, pyydetään muuttamaan maailmaa. No, tietysti me olemme kunnianhimoisia, mutta kyllähän terve järki sanoo, että paljon on vielä tehtävä. Voin vain toistaa sen, mikä aikaisemmin sanoin. Tässä vaiheessa EASolle tärkeää ovat henkilöstöresurssit. Tarvitsemme riittävästi henkilöstöä ja yksi esimerkki sen lisäksi, mitä sanoin alkuperämaasta. Yhä enemmän ja enemmän vaaditaan ja pyydetään tietoa, analyysejä, informaatiota. Viime vuosina olemme todenneet, että se auttaa meitä paremmin ymmärtämään sitä, mitä tapahtuu, ja ymmärtäminen on aina tärkeää. Se, on edellytys ratkaisujen tekemiselle. Tämä on Tämä on työvoimaintensiivistä työtä. Me emme voi ulkoistaa tätä työtä, emme voi tehdä tätä työtä tietokoneella. No niitäkin tarvitaan, mutta ne ovat toissijaisia. Tarvitaan aivoja, oikeanlaisia aivoja. Ja vielä kerran voin vain kiittää parlamenttia siitä, että olemme saaneet ylimääräisiä resursseja, koska minä kyllä ymmärrän ja olen täysin tietoinen siitä, että näinä vuosina, näinä aikoina Olemme aika eri, erityisluontoisessa tilanteessa. Ja me kyllä tulemme käyttämään ne hyvin kaikki ne ylimääräiset resurssit, joita meille olette antaneet. Sitten Frontexin konsultatiivinen foorumi. No minä tunnen sen hyvin, koska me kuulumme siihen, me olemme sen jäsen. Frontexhan osallistuu no me emme nyt oikeastaan käytä sanaa jäsen, mutta Frontex osallistuu myös meidän konsultatiiviseen foorumimme. Minä olen täällä myös EASON konsultatiivisen foorumin jäsenenä. Olen jopa sen puheenjohtaja. Tämä on hiukan erilainen kuin Frontexin. Tässä on plussansa ja miinuksensa. No, ne alueet, joilla me työskentelemme, niin EASOhan käyttää asiantuntijoita suoranaisesti työssämme, myös kansalaisjärjestöjä. Me käytämme siis suoranaisesti näitä asiantuntijoita. He osallistuvat meidän kokouksiimme, asiantuntijakokouksiimme myötä vaikuttavat meidän koulutusmalleihimme ja muun muassa. Ja avittavat meitä laatimaan asiakirjoja ja välineitä ja niin edespäin. Mielestäni tämä toimii. Frontexilla on erilainen konsepti, mutta myös eri tehtävä, tehtävän, tehtäväalueensa. Ja voi hyvinkin olla niin, että he ovat tehneet oikeanlaisen valinnan itseään, itselleen. Sippel esitti kysymyksen äh, lännen ja idän, ikään kuin painopisteen muutoksesta lännestä itään. Muotoilen tämän näin. Kyllä me olemme todella nähneet muutosta lännestä itään. Otetaanpa yksi esimerkki. viime vuonna Unkarissa noin yhdeksän, siis maahanmuuttajien tulo nousi 975 prosentilla. Sinne tuli 15 000 turvapaikanhakijaa, mikä on Unkarin oloissa äärimmäisen paljon. Eikä ainoastaan siellä Bulgariassa – tulijoita oli merkittävästi enemmän kuin aiemmin. No, me hanakasti keskitymme eteläiseen rajaan ja se on toki tärkeä eittämättä, mutta olette myös oikeassa siinä, että muitakin rajoja on. Rajojen lisäksi on muutakin. Ja nyt, jos sallitte, haluaisin käyttää tilaisuuden hyväkseni ja kiinnittää huomioon seuraavan. Jos katsotte sitä kokonaislukumäärää, jonka me voimme jäljittää, emme me kaikkea näe, mutta sen määrän, jonka me voimme jäljittää, siis me ja äh, Frontex, äh, kun ajatellaan niitä ihmisiä, jotka tulevat Eurooppaan, niin 273 000 on lukumäärä. Ja turvapaikanhakijoiden lukumäärä viime vuonna oli enemmän kuin 630 000. Kaikki turvapaikanhakijat eivät kolkuttele meidän ovellemme. Tai siis kaikki ne turvapaikanhakijat, jotka kolkuttavat meidän ovellemme, eivät välttämättä tule suoraan rajalta. Me yritämme pönkittää tätä tietoa datalla, mutta tällaista dataa on vaikea saada. Joka tapauksessa aika monet turvapaikanhakijat ovat tulleet Eurooppaan aivan laillisestikin opiskelijoina, työntekijöinä. Jos ajatellaan vaikka Syyrian tilannetta, henkilö, syyrialainen, menee Euroopassa yliopistoon ja sitten kotipuolessa tapahtuu jotain ikävää. Tämä henkilö ajattelee opiskelija, että en voi palata kotiin. Eli tämä on ihan ymmärrettävää. Ei tässä hyväksi käytetä tai väärin käytetä järjestelmiä ainakaan yleisesti. Tämä on vain tosi asia. Eivät kaikki noin vain tule rajan yli ja pyydä turvapaikkaa. Eli meillä on kaksi trendiä. Ei, tämä liike ei tapahdu ainoastaan e, etelästä, vaan myös idästä, eikä ainoastaan rajojen yli, vaan muinkin keinoin. Spinelli Minä jo esitin tiettyjä huomioita konsultatiivisesta formista ja EASON ja Frontexin työmetodeista. Mehän teemme läheistä yhteistyötä monissakin asioissa. Koulutuksessa meillä on yhteinen koulutusohjelma rajavartijoille. Eli tässä suhteessa EASO on jo aktiivinen Frontexin, Frontex-operaatioiden alalla. Olen aiemminkin kuullut sitä ajatuksesta, että EASon virkamiehet olisivat tavallaan mukana Frontexin operaatioissa ikään kuin suojelijoina. Mutta eihän sen niinkään pidä olla, että mm, yhdet tekevät työn ja yhdet ovat sitten siinä pahiksina vahtimassa. Mm. No, me olemme sitä mieltä, että kaikkien rajavartijoiden koulutus on tehokkaampaa kuin se, että olisi yksi rajavartijataho tai ryhmä ja sitten yksi, joka vahtisi ihmisoikeuksien toteutumista. No, ymmärrän kuitenkin, mitä tarkoititte, mitä ajoitte takaa ja olen valmis tätä vielä pohdiskelemaan. Sitten tällä kysymys siitä, mitä me teemme Bulgariassa. No, me olemme Bulgaria tukeneet vuodesta 2013 Siellähän lukumäärät nousivat aika dramaattisesti. Ohjelma loppui viime vuonna. 5.12. allekirjoitin toisen ohjelman Bulgarian kanssa, jotta voimme tukea Bulgariaa investoimaan ja parantamaan kapasiteettiaan entisestään. Bulgaria on toiminut erinomaisesti viime, viimeksi kuluneen puolentoista vuoden aikana. Se on parantanut kapasiteettiaan ja laadu, toimintaslaadukkuutta merkittävästi, mutta eihän tietenkään puolestatoista vuodessa kaikkea ehdi tehdä. Ja jotta saataisiin aikaan kestävyyttä, pysyvyyttä, tarvitaan vielä enemmän resursseja. Bulgarian hallitus on pyytänyt minulta apua. Me tulemme tukemaan Bulgariaa koulutuksessa ja alkuperämaakapasiteetin parantamisessa tilasto, tilastokapasiteetissaan ja myös siinä, miten he järjestävät vastaanottokeskuksiaan. Matera esitti kysymyksen solidaarisuudesta. Anteeksi, Maier. Sanoinko Matera? No, kappas, anteeksi. Solidaarisuudesta. Tämä on ehkä kaikkein kiintoisin ja pisin keskustelu, jota voisimme käydä. Vertaileminen on aina hankala ja vaarallistakin, koska tulisi vertailla vertailukelpoisia tilanteita menemättä kuitenkaan, tai kiistämättä kuitenkaan tai no muotoilen toisin. Haluaisin kuvailla hiukan niitä seikkoja, jo, jo, jotka liittyvät tähän keskusteluun. Jos puhutaan, jos sanotaan, että kuusi maata ottaa vastaan 70 prosenttia turvapaikanhakijoista, niin ollaanhan sitä oikeassa. Mutta jos tällä halutaan väittää, että muut 22 jäsenvaltiota eivät noudata omia velvoitteitaan ja ovat just, juuri niitä pahiksia, niin silloin ei vertaile oikeita asioita keskenään, koska nämä kuusi maata ö, ottavat paitsi vastaan 70 prosenttia turvapaikanhakijoista, ö, niissä on myös 70 prosenttia Euroopan väestöstä, ja niillä on enemmän kuin 70 prosenttia Euroopan unionin BKTstä. En sano, että te ei, tämä oli teidän aikomuksenne, mutta minusta ei ole reilua verrata vaikkapa, tai sanoa, että Saksan tulisi ottaa yhtä monta turvapaikanhakijaa kuin Viron tai päinvastoin. Kaikki ymmärtävät, että ei tällaisia vertailuja voi tehdä. Siksi vertaileminen on aika vaarallista. Nyt ei ole aikaa porautua tähän asiaan sen syvemmälle, mutta tämä nyt oli tällainen yleinen huomio, jonka, jota pyydän teitä pohtimaan. No tämän niin Solidaarisuutta tarvitaan tietenkin enemme, enemmän. Se on meidänkin ykköspainopisteemme. Olen sanonut jo aikaisemminkin, että solidaarisuuden ilmaisun tai siis EASO on Euroopan solidarisuuden ilmaisun väline. En väitä, että me olisimme saavuttaneet solidaarisuuden ylimmän asteen, mutta aika paljon meidän toimistamme ö, omistetaan ja tähdätään solidaarisuuden aikaansaamiseksi. Jos Bulgaria yhtäkkiä joutuu kauhean paineen alle ja sen järjestelmä ei pärjää ainakaan lyhyellä aikajänteellä tämän tilanteen kanssa, niin me kyllä järjestämme laajaa tukea muilta jäsenvaltioilta. EASOhan perustettiin juuri tätä varten. <clears throat> se, että tuemme Bulgaariaa, sitä minä kutsun solidaarisuudeksi. Jos me haluamme, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat eurooppalaista akiita, <clears throat> Euroopan turvapaikkalainsäädäntöä, ja on sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät kokonsa vuoksi esimerkiksi pysty kaikkea toteuttamaan. Ja meillä on tällainen virasto, joka kykenee tukemaan tai auttamaan tällaisia jäsenvaltioita noudattamaan. Niin sehän on solidarisuutta. Solidaarisuus on monitahoinen aihe, ei siinä ole kyse yhdestä asiasta. Toiseksi, enemmän ää, ähm, alueellisten, alueellista ennakointia, enemmän vastaanottomahdollisuuksia. Kyllä minä uskon, että enemmän on mahdollista tehdä. No ESO on kuitenkin suhteellisen pieni virasto. Ja me voimme toki tukea toimintaa tällä alalla. Ja jos te todella haluatte, että me joko itsenäisesti tai merkittävässä määrin perustamme suojelujärjestelmiä Euroopan ulkopuolelle, niin silloin kyllä puhutte ihan erilaisista tavoitteista. Jälleen kerran mielestäni tässä on kyse asiasta, jonka tulisi olla agendallamme josta tulee keskustella. Esimerkiksi komission alueelliset suojeluohjelmat ovat erittäin tärkeä aihe, mutta ei viraston, siis meidän kokoisemme viraston tehtävä voi olla tämä. Emme pysty siihen. Ja sitten Viimpäri Tämä viimeinen huomioni, ö, osoitan sen teillekin. Eli pakolaisleirit ja niiden tukeminen Euroopan unionin ulkopuolella on todellista solidaarisuutta. Olen sitä mieltä, että kestävä ja pysyvä tapa käsitellä maahanmuutto- ja turvapaikka kysymyksiä on se, että autetaan alueellisesti, alueilla, alueellisesti niitä, jotka katsovat ympärilleen toteavat, että tällä hetkellä oloni ei ole turvallinen, täytyy lähteä jonnekin. Mutta suurin osa maailman maista kaikkialla, jos heitä kysytään, että haluatteko te viettää loppuelämänne kaukana vai haluatteko Pysyy pysytellä kotipuolessa siellä, missä synnyt ja missä perheen ja lapsenne ovat, niin suurin osa ihmisistä, vaikka haluaisivatkin olla seikkailun haluisia, niin mielellään ovat koto, kotipuolessa, vaikka joskus täytyy lähteä kauas. Dr. Wieser. Kiitoksia, tohtori Wieser. Ymmärrämme teidän instituutionne merkityksen ja parlamenttiin. Lisätuki oli hyödyllistä teille, ymmärrän. Kiitos hedelmällisestä, kiinnostavasta keskustelusta ja vastauksista. Ja nyt toivotamme tervetulleeksi Rava Balesteran ja Stefan Kesslerin keskustelemaan Frontexin konsultaatiofoorumista liittyen perusoikeuksiin. Voisitteko tulla tänne foorum tänne eteen? Uh, dear colleagues, Frontex installed the consultative forum. Frontex aloitti perusoikeuskonsultaatiofoorumin helmikuussa 2012 ja foorumin puheenjohtajan ja kakkospuheenjohtajan oli 2014 toimi ensi Rova Ballestero, sitten Stefan Kessler toisena puheenjohtajana ja jesuitteen pakolaispalvelusta. Rava Pallester puheenvuoron on Madam Chair, distinguished members of the LIBE Committee, thank you very much. Puheenjohtaja, arvoiset jäsenet, paljon kiitoksia, että kutsuitte Frontexin konsultointifoorumin edustajat tähän tilaisuuteen, jota pidän selkeänä merkkinä teidän jatkuvasta kiinnostuksestanne turvapaikan hakijoiden tilanteeseen ja maahanmuuttajan tilanteeseen ulkorajoilla. 3500 ihmistä Välimerellä on kuollut 216 000 verrattuna 60 000 ja se vuonna 2014 muistutti meitä, että kuinka vaarallinen matka onkaan tai miten tiukkoja rajatarkastukset kasvava määrä ihmisiä on pakotettu hakemaan turvapaikkaa Euroopasta – en ole aloittamatta tätä puheenvuoroa tunnustamatta, että eh, saapuvien määrä tuskin laskee tänä vuonna, Eli, koska suurin osa näistä ihmistä pakenee sotaa, konflikteja ja vakavia perusoikeusrikkomuksia maissa, maista kuten Syyria tai Eritrea 2014 on myös osoittanut, että nykyhaasteisiin voi tarttua vain kaikkien relevanttien EU-toimijoiden keskittyneemmin toimiin. Mitä paremmin me tunnemme Frontexin työtä, sitä relevanttia meillä, relevantipa meillä on, että virasto toimii laajemmassa kontekstissa, jossa mandaatteja on vaikeampi erottaa toisistaan. Etsimme teidän tukeanne vaikeassa tehtävässä taata, että toimielimen monimutkaisuus ei estä sitä, että maahanmuuttajien perusoikeuksia rikotaan tai että tapahtuu näiden oikeuksien toteutumisen rikkomuksia viraston johto, hallinto ja johto osallistuvat tähän ja olemme 2014 lisänneet dialogia Frontexin ja sen hallintoneuvoston kanssa. Herra Legeri, uusi toimitusjohtaja, kert- pääjohtaja kertoo teille helmikuussa, että perusoikeudet ovat olennainen osa hänen missiota ja hän alleviivasi sitoutumistaan, että toteutetaan EUn peruskirjan EU-toimissa. Tämä on hyvä pohja työmme jatkolle 2015. 2014 konsultointifoorumi julkaisi ensimmäisen vuosikertomuksensa ja saan yleiskuva työmenettelyistä toimistamme. Tänä vuonna halusimme jatkaa tämän merirajojen valvonta-asetuksen täytäntöönpanoa ja parhaiten käytänteiden käsikirjan täytäntöönpanoa, mitä tulee palauttamisiin. Ja me haluaisimme läheisempää yhteistyötä Frontexin yhteisten toimien kanssa, jotta se yhteiset liitteet meidän vierailulle ja jatku hedelmällisiä fokusryhmäkeskusteluja Frontexin henkilöstön ja johdon kanssa. Ja jäsentämme aloitteita, kuten, jotka liittyvät lapsia, jotka, jotka lisäävät transparenssia, ymmärrystä ja rooleja, joita rajavartijat ja konsultaatifoorumin jäsenet kohtaavat. Konsultaatifoorumi tulee jatkamaan syötettä Frontexin koulutuksille ja pyrkii tekemään mielekkään, antamaan mielekkään panoksen Frontexin arviointiin ja antamaan suosituksia tarkistuksiin perusoikeustrategiaan. Konsultaatifoorumin puheenjohtajana Uskon, että Live-valiokunta jatkaa työmme tukemista ja odotan keskustelua, yksityiskohtaisempaa keskustelua delegaatimme töhliten vierailemme helmikuussa Frontexin toimistossa Varsovassa. Ja nyt annan puheenvuoron Stefanille, kiitos. Please, uh, Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja, kuten kuulitte. Olemme tällä siksi, että konsultifoorumilla on kaksi puheenjohtajaa ja katsoimme, että olisi asianmukaista, että kumpikin puheenjohtaja olisi täällä valiokunnassa puhumassa. Meidän mielestämme on tarvetta sille, että Euroopan parlamentti, ennen kaikkea kansanvalvoikseen valiokunta edelleen keskustelee toiminnasta ulkorajoilla niin, että kehitetään standardeja ja menettelyjä, jotka tehokkaasti, korostan tehokkaasti varmistavat sen, että asianmukaisesti suojellaan eh, maahanmuuttajien ihmisoikeuksia näillä rajoilla. Konsultifoorumin jäsenä me edelleenkin saamme raportteja tällaisista tapahtumista eh, ulkorajoilla, ei pelkästään merellä, vaan myös eh, maarajoilla. Minun henkilökohtaisessa kantani katsottuna on kaksi lisäkysymystä, joita Euroopan parlamentti kenties pikaisesti voisi käsitellä. Viime vuoden keskustelu Frontex Plusasta, Triton operaatiosta ja Mare operaatiosta, jonka Italia käynnisti, osoittavat selvästi, että on puutetta tietoa siitä, milloin ihmisten perastaminen merellä tulee Euroopan unionin kysymykseksi, eikä vain jäsenvaltion kysymykseksi. Operaatio Triton ei ole suunniteltu eikä kykenevä sulkemaan mitään suojelussa olevia aukkoja. Ja Marinosum-operaatio osoittaa näinä päivinä, että on vara siitä, että näemme jäljellä tuhansia ihmisiä kuolee merellä, jos ei jotakin tapahdu. Toinen osa on, että olette saanut kertomuksen kaupallisista aluksista, jotka kulkevat AVE-aluksena Välimerellä. Nämä uutiset ovat käynnistäneet uuden keskustelun siitä, millainen strategia pitäisi olla ihmisten salkuotusta vastaan. Minun mielestäni kestävin vastastrategia olisi, että luotaisiin mahdollisuuksia laillisesti tulla Euroopan unionin hakea suojelua. Viime joulukuussa eräät järjestöt, mukaan luettuna monet konsultointifoorumin jäsenet lähettivät teille ja muille sidosryhmille politiikkapaperin, jossa muistutettiin siitä, että olisi oltava uusi mm, oikeudellinen järjestely sillä, miten kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Tämän on, on havaittu konsultifoorumissa ja se on heijastunut myöskin parlamentin päätösosamassa 17. joulukuuta. Se heijasteli tätä, mutta me tarvitsemme kuitenkin toimia. Me järjestöt tunnustamme että ei ole yhtä toimenpidettä, joka vastaisi kaikkiin eri tarpeisiin. Syyrialaiset, jotka elävät pakolaisteita Libanonissa, heillä voisi olla kenties kasvatettu suurempi kiintiö uudelleen sijoittamiseen. Perheiden maahanmuuton liberalisointi voisi hyödyntää niitä, joilla jo on omaisia Euroopassa. Me saamme joskus satojakin sähköpostiviestejä, jotka tulevat enimmäkseen Libanonista, jossa sanotaan, olen syyrialainen, minulla on sukulaisia Saksassa, Tanskassa, Ruotsissa, auttakaa minua pääsemään yhteyteen perheeni, perheeni kanssa, tai, tai että minä asun Belgiassa, auttakaa minua saamaan perheeni pois leiriltä. Ei onnistu. Tämä ei onnistu millään tavalla. on todellakin hyvin vaikeaa, kovaa selittää tätä niille, jotka ovat ottaneet yhteyttä ja pyytäneet apua. Uhrit eh, Eritreasta eh, eivät voi hakea viisumia, koska he eivät pääse lähetystöön. He tarvitsevat toisenlaisen järjestelmän. Kaiken tämän huomioon ottaminen on johtanut siihen, että me pyydämme, että keskusteltaisiin jostakin, mitä nimittäisimme työkalulaatikoksi. Kysymys ei ole vasarasta ja sahasta, vaan työkalulaatikosta, joka vetäisi mukaan eri vaihtoehdot taidiselle ja turvallisuudelle mahdollisuudelle saada suojelua Euroopassa. Tämä sisällyttäisi yhä sen, että lisätettäisiin uudelleen sijoittamiskiintiöitä ja luotaan mahdollisuuksia, luotaisiin mahdollisuuksia perheiden maahanmuutolle. Humanitaarisen viisumin kysymystä on myös esitetty, mutta syyrialaisten tapauksessa tai ihmisten ihmisten tapauksessa tulevat Syyriasta, Eritreasta tai Irakista, jotka ovat pakenemaan suurina joukkoina, voisi olla kenties miettimisen arvoista ajatella tila, päistä viisumivaatimuksen poistamista näiltä ihmisiltä, kuten ja heillä tuotaisiin takautta mahdollisuus laillisesti hakea suojelua Euroopasta. Tämän keskustelun pohjana voisi olla keskustelu, jota käydään uudesta Euroopan unionin viisumijärjestelmästä, josta komissio on tehnyt ehdotuksen – parlamentti ei keskustelisi pelkästään teknisistä kysymyksistä, vaan käyttäisi tilannetta muuttaa oikeudellisia puitteita kokonaisuudessaan ainakin osittain, että voitaisiin kehittää kattava ratkaisu. Me pitäisimme erittäin hyvänä mitä tahansa edistystä tässä asiassa, koska helpottaisi meidän työtämme myöskin konsultointifoorumissa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti tästä erittäin inspiroivasta esityksestä. esityksestä. Metsola, haluatteko te käyttää puheenvuoron koordinaattorin ominaisuudessa? Sipel, olkaa hyvä. Thank you. First of all, I thank... Kiitoksia, kiitän teitä siitä, että tulitte tänne ja annatte vaikutelmia omasta näkökulmasta ja puolustan täysin näkökantaanne, että ihmisten salakuljettajia vastainen taistelu ja noiden alusten vastusta, koitusalusten vastustaminen ei riitä. Ihmiset, jotka pakenevat sata ja muita tilanteita, ei heillä ole muuta mahdollisuutta. He ovat vaaroista tietoisia, kun he on virahtella vain astuvat, mutta he tekevät sen kuitenkin. No, olen täysin samaa mieltä, että jäsenvaltiot kyllä puhuvat solidaarisuudesta ja perusoikeuksista, mutta eivät toimi. Eivät vaikka ne, noita valokuvia kuvia Syyriasta, Nigeriasta ja muista maista. Olen samaa mieltä, että meillä on pal- parannettavaa. Kysyn lyhyesti enää vaan koko Frontex-keskustelua, ovatko he vastuussa vai jäsenvaltiot tai mistä. Tämä on jatkuva keskustelu, että aina käydään. Haluaisin kuulla teiltä, ei ole niin, että jäsenvaltiot, ainoastaan että jäsenvaltiot eivät ole aidosti valmiita uudelleen sijoittamaan ihmisiä tai ottamaan laillisesti saapumaan ihmisiä. Tässä on kysymys myös leireistä EUn ulkopuolella, josta puhutaan näitä reilejä kutsutaan eri sanoin. En käytä näitä sanoja, mutta haluaisin kuulla mitä mieltä te olette tästä ajatuksesta voi tämä toimia. Vai onko tämä vain toinen idea pitää ihmiset pois Euroopasta? Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten Keller saatte puheenvuoron. Thank you. That is uh, indeed a question I would also... Niin, minäkin haluaisin äh, esittää kysymyksen siitä, että mitä te olette mieltä näistä ajatuksista joita onkin jo ilmassa. Ja toinen kysymys oli se, mihin Kessleri viittasi, mitkä ovat ne suositukset, joita äm, korostaisitte ja mitkä ansaitsisi, ansaitsisivat seurantaa. Ja kolmas kysymys, miten nyt kahden vuoden konsultaatiofoorumin jälkeen arvioisitte, mikä on vaikutusvaltainen siihen, miten Frontex toimii? Sanoitte, onko, onko esimerkiksi parantamisen varaa vai? Thank you. Kiitoksia Spinelli. Grazie, signora. Kiitoksia, äh, Rova Balestero. Kiitoksia myös Kestlerille siitä, kuinka kuvailitte ähm, näitä Maare Nostrumiin liittyviä riskejä. Ähm, nyt haluaisin itse kysyä Ovatko, ovatko kansalaisjärjestöt ja tämä korkea edustaja todella tietoisia siitä, mitä on tapahtunut ja mitä tapahtui Maare Nostrumin jälkeen ja myös Tritonin yhteydessä? Jokin viikko sitten Klaus Rosler kirjoitti kirjeen. Hän on Frontexin operatiivisen osaston johtaja. Hän kirjoitti Italian sisäministerille, jossa Frontex ilmaisee olevansa huolissaan kaikista niistä operaatioista, mm, huolissaan Italian rannikkovartiostosta ja ylipäänsä kaikista niistä, jotka osallistuvat näihin operaatioihin, jotka, joita ei tulisi edes tapahtua ja jotka ovat liian kalliita ja ovatko ne ylipäänsä, esitettiin kysymys siitä, ovatko ne ylipäänsä soveliaita. Oletteko te valmis hyväksymään sen, että search and rescue pelastusoperaatiota ei tulisi avomerellä toteuttaa? Tällaisen, tämän minä ymmärsin tästä viestistä. Frontexin, Frontexin kirjassa jopa sanottiin, tai olisi sanottu, että näihin ähm, avomereltä tuleviin radioviesteihin äh, vastaaminen välittömästi on äh, asia, josta voidaan keskustella. Eli mikä on teidän näkemyksenne näistä äh, tästä asiasta? Entäpä sitten leirit EUn ulkopuolella? Onhan meillä myös leirejä EUn sisällä Siis EUn sisällä on tällaisia leirejä. Ainakin Italiassa on. Olen aivan varma siitä, koska niistä puhutaan. Nämä ovat ikään kuin, näitä voidaan pitää, niistä voidaan käyttää jopa nimeä keskitysleiri. Thank you very much. Kiitoksia. Thank you very much, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ihan tässä alussa haluaisin kiittää siitä, että tulitte tänne, että keskustelette kanssamme. Tämä on oikein hyvä idea. Arvostan sitä. Meillä on kolme kysymystä ensiksi. Meitä budjettin valvontavaliokunnassa olemme useamman kerran puhuneet siitä, että mitä Frontexin tulee. Varoja ei käytetä kovin tehokkaasti. On paljon jäsenvaltioita, joiden pitäisi olla yhteistyössä Frontexin kanssa, mutta ne eivät yhteistyötä tee. Frontexin täytyy käyttää paljon varoja alusten vuokraamiseen ja muihin politiikkoihin. Tätä pitäisi parantaa tulevaisuudessa. Mikä teidän mielipiteeni tästä on? Toisekseen, Valjastero, te sanotte, että pakolaisten määrä ei tule laskemaan. Mihin perustaan te, mihin tämä perustaa, että oletteko simuloin, tehneet simulointeja mitä lähteitä teillä on? Onko tämä todennettua tietoa? Kolmas keskustelun aihe olisi sellainen, josta puhumme aika usein tässä valiokunnassa. Kesla mainitsi, että pakolaisilla pitäisi mahdollistaa laillinen pääsy alueelle, jotta he välttäisivät ihmissalakuljetuksen. Mutta onko jäsenvaltiolla oikeutta valikoida pakolaisiaan, ottaen huomioon yhteiskuntaan integroitumismahdollisuudet ja sosiaalisten konfliktien välttämiseksi? Thank you, and uh, Mr. Depres. Kiitoksia. Sitten uh, Depress, olkaa hyvä. Euh, merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin, niin ensinnäkin haluan kiittää tästä esityksestänne. Ensinnäkin Frontexin liittyen. Frontexin yksi suuri ongelma on se, että sen säännöt eivät salli niihin pyyntöihin vastaamiseen, joita ihmiset sille asettavat. Kyse on koordinaatio, siis ulkorajojen koordinaatiovirasto, ja sillä on hyvin vähän rahaa, ja jäsenvaltiot eivät kovinkaan paljon myötävaikuta resursseihin. Olen sitä mieltä, että Frontex ei koskaan pysty toteuttamaan sellaista operaatiota, jonka Italia toteutti Maaren Ostrumia, koska ei ole rahaa, ei ole resursseja. Joten minä olen sitä mieltä, että ratkaisu Välimeren draamaan ei löydy Frontexilta. Frontex voi esittää tietynlaista roolia, mutta sillä ei tule koskaan olemaan logistista kapasiteettia eikä rahaa eikä resursseja vastata näihin ongelmiin. Ehkä tulisi pikemminkin pohtia, ja kuuntelin muuten sitä, mitä nämä kaksi puhujaa sanoivat, muistaakseni Kessler, puhuisitte, että meidän tulisi löytää jonkinlaisia keinoja lailliseen EU-hun pääsyyn. Viittaan tässä esimerkiksi humanitaariseen viisumiin, siihen kysymykseen. Mutta kun humanitaarisista viisumeista puhutaan, niin miten me voimme järjestää tämän asian? Otetaanpa esimerkki yhdestä maasta, jossa tällaista, tällaisia draamoja on tapahtunut. Sieltä tulee tuhansia ihmisiä joista, jotka tulevat Eurooppaan, mutta miten nämä henkilöt saavat humanitaarisen viisumin? Eivät he voi mennä lähetystöön hakemaan viisumin. Miten tämä asia ratkaistaan? Olisiko tähän jokin muu ratkaisu? Mm, voisiko EU jossain vaiheessa tehdä sellaisen aloitteen, että se järjestäisi jonkinlaisen vastaanottomahdollisuuden ja tapaus tapaukselta pohdittaisiin, eh, kuka saisi eh, viisumin, vai onko jotain muita eh, vaihtoehtoja. Eihän tätä ongelmaa ole vielä ratkaistu. Oletetaan vaikka, että olisi jokin muu keino jakaa näitä humanitaarisia viisumeita, niin joka tapauksessa täytyisi järjestää jonkinlainen turvallinen, varma kuljetus ettei, ettei tulisi jotain ihmiskauppaulottuvuutta. Eli miten me voisimme järjestää tällaisen humanita- humanitaarisen viisumin, jo, jonka avulla vältettäisiin ö, ongelmat. Enkä nyt halua tässä, ö, en halua mitään kau- kaunopuheisuutta, vaan konkreettisia vastauksia. Kiitos. And the last question. lopuksi Ferreira. Buonasera. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää kaikille. Minunkin ensimmäinen kysymykseni liittyy siihen, miten ihmiset pääsisivät laillisesti Euroopan unioniin. Mikä olisi teidän näkemyksenne, erityisesti kun ajatellaan sitä keskustelua ja päätöslausumaa, jota käsittelimme viimeksi Strasbourgissa täysistunnossa. Siinähän puhuttiin eurooppalaisesta turvapaikkajärjestelmästä voitaisiinko löytää ratkaisu, esimerkiksi tällaiset humanitaariset käytävät. Voitaisiin myöskin pohtia kansainvälistä suojelua kolmansissa, jo, jo kolmansissa maissa. Eli Euroopan unionin virastot voisivat jo paikan päällä toimia. Vai olisiko teillä ehkä jotain vaihtoehtoista ehdotusta? on ymmärrettävä, että ne henkilöt, jotka lähtevät, joutuvat lähtemään pakoon vaikkapa sotaa tai vainoa, niin he ovat jo paineen alla ja sitten tulee vielä lisää ongelmia. Ja sitten näistä pakolaisleireistä Euroopan unionin ulkopuolella. Minäkin olen erittäin huolissani siitä mahdollisuudesta, että tässä halutaan ikään kuin vain pestä kädet tältä ongelmalta. Ei minä tietenkään teiltä pyydä vastausta tähän ongelmaan, mutta kysyisin teiltä, mitä olette mieltä tästä ongelmasta? Ja mitä olette mieltä siitä mahdollisuudesta, että tällaisia leirejä luotaisiin Euroopan unionin ulkopuolelle? Ja sitten Frontexista. Italiassa tällä hetkellä meille tulee jatkuvasti laivoja – ja veneitä täynnä ihmisiä. To, toki pyrimme saamaan, siis jotkut ö, alukset ovat ö, melko hyvässä kunnossa, mutta jotkut ovat erittäin huonokuntoisia. Siinä ei juurikaan voida puhua ihmisarvosta ja ihmiset ö, menehtyvät matkalla. Myös tulee paljon nuoria alaikäisiä ilman ö, aikuista saattajaa ja ainakin lehtien mukaan, lehtitietojen mukaan jotkut niistä, jotka tulevat näissä laivoissa, veneessä, niin myöhemmin tultuaan Italiaan katoavat. Frontexhan ei pysty yksin vastaamaan näin monimutkaiseen ongelmaan, joten haluaisin tietää, mikä olisi teidän ratkaisunne. Okay, thank you very much. And uh, yes, please. Kiitoksia. Jakakaapa vastaus keskenämme. Nyt. Niin, nyt me olemme aika hankalassa tilanteessa kumpikin. Meillä on noin minuutti aikaa virallisen aikataulun mukaisesti ja huomaan, että Rova Wikström on paikalla jo seuraavaa esitystän kohtaa varten. Joten minun täytyisi nyt vastata kaikkiin yksityiskohtaisiin ja vaikeisiin kysymyksiin vain parilla lauseella. älkää nyt ottako tätä merkkinä siitä, että en kunnioittaisi teitä, että olisi tarpeeksi kohtelias, mutta pyrin noudattamaan tämän valiokunnan aikataulua. En halua tehdä tämän jälkeen tulevista puhujista nyt sitten minun toimieni uhria. Monet jäsenet Rova Zippel ja monet muutkin kysyivät pakolaisleireistä Euroopan unionin ulkopuolella. En minä ymmärrän kysymykseni, että pitäisikö Euroopan unionin luoda tällaisia leirejä jonkinlaisena käsittelykeskuksina, niin kuin joskus kauniisti sanotaan. Minä voin vain puhua teille nyt vain poliittisen neuvonantaja jesuittojen pakolaisorganisaation kannalta, mutta minun täytyy sanoa, että, että olisin ainakin epäileväinen tämän ajatuksen suhteen, koska en näe sellaisessa maassa kuin esimerkiksi Libya, voitaisiin luoda mitään kestävää ja hyödyllistä. En näe, että Marokon tai Tunisian kaltaisessa maassa, koska näissä maissa on vaikeuksia, että saataisiin aikaan mitään merkityksellistä ja niin edelleen. On myös monia kysymyksiä, jotka liittyvät apuun mutkikkaassa menettelyssä, miten ihmiset saavat apua ja mitä oikeudellisia mahdollisuuksia on kääntyä kielteistä päätöstä vastaan. Minä nyt en tyrmäisi ajatusta, mutta en pidä sitä kuitenkaan realistisena. Rova Keller lisäsi kysymyksen, joka myöskin on hyvin hankala. Eli konsultoitu arvio siitä, miten tehokas se on ollut. Minä on ollut toinen puheenjohtajista konsultointifoorumissa alusta lähtien. Ja totta kai ongelmana meille on, että me aina haluaisimme saavuttaa enemmän. Mutta meidän vuosikertomuksemme, joka julkaistiin vuonna 2014, jo osoitti, että että olemme saaneet yksityiskohtia viraston Frontexin toiminnasta. Käytännössääntö on tietynlainen tulos. Meidän sitoutumisemme siinä, että on koulutusta on myöskin tietynlaista menestystä, koska olemme ainakin vaikuttaneet siihen, miten viraston päämajassa ajatellaan. Tämä ei tarkoita sitä, että olisimme saavuttaneet paljon ajatellen jäsenvaltioita ja niiden toimintaa. Minusta on avoin kysymys siitä edelleen olemassa, että konsultointifoorumi voi, voi vain päästä vaikuttamaan jotenkin Frontexin päämajaan ja sen johtokuntaan ja pääjohtajaan, mutta virallisesti me emme voi antaa suosituksia jäsenvaltioille, koska ne sanovat, että se ei kuulu teidän valtuuksiinne. Rova Keller, niinpä niin. Rova Spinelli. En halua kommentoida kovinkaan kirjeitä, joihin viittasitte. Näitä ei ole välitetty konsultointifoorumille, joten meitä ei ole koskaan kuultu siitä. Eikä siitä vetomuksesta, joka tässä kirjeessä on, joten minä pidättäydyn kommentoimasta kirjettä. Henkilökohtaisesti sanoisin, että minun on vaikea, kun tulen humanitaarisesta järjestöstä, ajatella that I can't accept and ennakoivaa pelastamista toimintaa. Tämä, tästä on syytä keskustella Frontexin päämajassa. Nyt minulla on vaikeuksia lausua nimiä oikein, herra Tesovski. Olen pahoillani tästä. Pidän anteeksi, jos äänsin nimen väärin, mutta minunkin nimeni äänestään hy- hyvin usein väärin. Meillä ei ole mitään mahdollisuuksia valvoa budjettia. Kukaan ei meitä kysy sitä, me ei meillä vaikutusta vaikuttaa sen yksityiskohtiin. Mitä tulee pakolaisten lukumäärään, joita odotamme, Rova Valestero juuri sanoi, että me emme odota tiettyä lukumäärää. Me emme odota, että näin paljon tulee, koska että tekijät, jotka pakottavat ihmisiä pakenemaan tai tilanne kauttakulkumaissa, e, jos nämä tekevät otetaan huomioon, en minä pysty sanomaan, mitä voisin odottaa, enkä voisi sanoa, että, sanoa, että odottaisin, että luvut pienenisivät edes huomattavasti. On ollut kysymyksiä, jotka liittyvät e, oikeudelliseen e, kysymykseen. Minun on vaikea suhtautua ajatuksiin, jossa jäsenvaltiot valikoivat henkilöitä, jotka ovat suojelun tarpeessa. Se ei välttämättä ole kysymys, josta pitäisi keskustella Frontexin puitteissa tai sen puitteissa, miten joku voi saada suojelua. Se oli asia, josta pitäisi puhua Dublinin kysymyksen yhteydessä ja siinä, miten osoitetaan turvapaikanhakijoita eri maihin, mutta tämä ei kuulu konsultifoorumin toimivaltaan, joten minä en vastaa tähän ja aina teidän keskustella asiasta. Herra Depre mainitsi lukuisia vaikeuksia, joita voi nostaa esille humanitaarisen viisumin yhteydessä. Minun on aika vaikea vaikea joskus kuvitella, miten ihmiset pakenevat vaino Eritreassa päästäkseen Asmaraan johonkin lähetystöön tai konsulaattiin, joka on alue pääkaupungissa, siis ja pyytää sieltä viisumia. On maita, joissa tämä toimii, Esimerkiksi Syyrian naapurimaihin on tarkoitus laida järjestelmä, joka mahdollistaa, että sieltä voidaan ottaa yhteyttä lähetystöihin. Ja nämä konsulaatit voivat myöntää viisumin. Minä tiedän, että meille tämä järjestelmä ei ole sellainen, että sitä kokonaan olisi nyt unohtaa, mutta Ranska on suunnitellut tällaista, mutta sitten minä nyt jo muistettiin siitä, että puheenkaan on loppumassa. Vielä viimeinen lause. On käyty keskustelua siitä, miten ihmiset, ihmisillä voitaisiin olla humanitaarisia käytäviä tai kuljetusjärjestelmiä tai vastaavaa. Minä sanoisin, että ihmiset nyt maksavat salakuljettajille 5000 euroa tai dollaria tai enemmän päästäkseen rahtilaivalle. Heidän ei tarvitsisi tehdä tätä, jos he voisivat saada viisumin, jos viisumin vaatimukset poistettaisiin. Silloin he yksinkertaisesti voisivat nousta koneeseen tai nousta laillisesti alukseen huomattavasti pienemmällä rahasommalla. Minusta ei ole vaikeus siinä, miten fyysisesti voidaan päästä Eurooppaan, vaan ongelma on mutkikkuus, joka liittyy siihen, miten luotu esteet niin korkeiksi, että on vaikeaa päästä laillisesti hakemaan suojelua. Kiitos. Thank you very much. Uh, it was indeed... Paljon kiitoksia. Oli ilo nähdä, että täällä oli niin paljon kiinnostavia reaktioita yleisöltä. Voin tosi lyhyesti, koska minulla on tämä yleisyys, että voin keskustella joidenkin teidän kanssa, kun tulette Varsovaan parissa viikossa. Muutama näkökohta vain. Sen päälle, mitä Stefani mainitsi. Maren Nostromiin liittyvistä riskeistä, eli yksi kysymys ja olemmeko tästä perillä? Kyllä, olemme riskistä täysin perillä. Olemme ilmaiset huolemme kaikilla foorumeilla. Ja jatkamme työtä ja me huolta siitä, että tilanteeseen asianmukaisesti reagoidaan. Yhdyn Stefan, että Triton on jotakin, mutta ei riittävä siihen tilanteeseen vastaamiseksi, jonka jatkuvasti kohtaamme. Sitten on kysymys Frontexin budjetin tehokkuudesta, joka todella ylittää meidän mandaattimme konsultatiivisena foorumina, joka keskittyy perusoikeuksiin. sanottu, niin Meistä oli tervetulletta. Kaikki resurssit tai henkilö, jotka omistetaan perusoikeustoiminnalle virastossa, olisi meille tervetullutta. Ja sitten pakolaisten määrä. Maahanmuuttajat, muut henkilöt jotka tulevat, ovat pakotettuja hakemaan suojaa Euroopasta. Toivon, että olen väärässä. Perustamme, kuten Stefan sanoi, tämän konfliktien määrään ja kasvavan määrään henkilöitä, joiden perusoikeuksia voimakkaasti rikotaan, tai jotka sanovat, että he ovat keskellä konfliktia. Yksi UNHCRn julkinen lausunto pari päivää sitten, joka arvioi että jopa 37 000 pakolaista on Libian kaltaisissa maissa rantautuneena, ei libialaisia pakolaisia, pakolaisia muista maista, jotka ovat aikaisemmin hakeneet turvapaikkaa Libiasta ja ovat nyt keskellä konfliktia ja erittäin alttiissa asemassa. Voimme vain odottaa, että tämä johtaa siihen, että ihmiset yrittävät ratkaista tilanteensa pakenemalla konfliktia. Kiitos huomiosta. Ja siinä se. Thank you very much. Uh, for... Paljon kiitoksia vastauksista. Älkää pelätkö, että ne olisi tarpeeksi konkreettisia. Kiitoksia Bellisteroja. herra Kästlä. Um, in our agenda, next point, the... Seuraava kohta esityslistallamme on toinen vuotuinen uudelleen sijoittautumisfoorumi solidaarisuuskäytännössä, mutta sitä on lykätty. Mikä tarkoittaa sitä, että nyt käsittelemme kohtaa 19, joka koskee ilman huoltajaa olevien alaikäisten kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaa jäsenvaltiota. Poliittisen julkilausuman jälkeen, jonka instituutiot tekivät Dublinin julkilausuman jälkeen, niin sen jälkeen hän tuomioistuin antoi päätöksen kesäkuussa ja komissio antoi siihen vastauksen vuoden 2014 heinäkuussa. Nyt haluaisin mm, pyytää Wikströmiä esittelemään lausuntonsa, joka koskee tätä asiaa sen jälkeen jäsen, jäsenet, komissiot, puheenjohtajavaltio ja kaiken ensimmäiseksi tietysti koordinaattorit saavat tästä puheenvuoron. And I am Kiitoksia. Olen iloinen, että täällä on vielä urheita ja innokkaita kollegoita, jotka jaksoivat jäädä tänne. Tämähän on tärkeä, tärkeä asia. Haluaisin ensinnäkin lyhyesti kuvailla tämän mietinnön historiaa. Sehän alkoi jo aiemman parlamentin aikana. Jotkut olivat tuolloin jo tiimissäni. Guillaume, Sylvie Guillaume oli ähm, mukana, niin haluan kiittää häntä erinomaisesta yhteistyöstä. Niin minä olin Dublin-asetuksen uudelleenlaatimisen esittelijä ja sit, sehän, tämähän tapahtui kesäkuussa vuonna 2013. Tässä ää, tekstissä oli kuitenkin yksi artikla, sen yksi osa, josta emme onnistuneet samaan aikaan yksimielisyyttä. Kyse oli artikla, artiklasta 8.4. Ja se koski sitä, mikä jäsenvaltio on vastuussa Ähm, hakemuksen käsittelystä, kun kyse on äh, huoltaja, ilman huoltajaa olevaan alaikäisen kansainvälistä suojelusta. Äh, tuolloin oltiin, yksi mielipide oli se, että äh, tulisi mm, ottaa huomioon se jäsenvaltio, jossa hakemus on esitetty, mutta ei selvitetty, oli, oliko kyseessä ensimmäinen hakemus vai kaikkein viimeisin hakemus. Ja suurin osa jäsenvaltioista ovat tulkineet tätä niin, että ilman huoltajaa oleva alaikäinen voitaisiin siirtää siihen jäsenvaltioon, johon he ensimmäisenä saap tulivat, kun saapuivat Euroopan unionin. Tämä on ollut yleinen tulkinta. Ja nyt kun neuvoteltiin uudesta Dublinin asetuksesta, niin kaikki osamuolet olivat sitä mieltä, että tätä ö, sääntöä tulisi selventää selkeyttää. Mutta loppujen lopuksi me emme päässeet yksituumaisuuteen siitä, millä tavalla pitäisi selkeyttää. Komissio yhtäältä parlamentin kanssa halusi tehdä selväksi sen, että kyse olisi maasta, jossa alaikäinen on esittänyt viimeisimmän hakemuksensa, kun taas neuvosto halusi, että puhutaan maasta, jossa ensimmäinen hakemus oli esitetty. No, neuvotteluiden tässä vaiheessa oli myös vireillä oikeusjuttu tuomioistuimessa tästä nimenomaisesta asiasta. Ja koska me emme päässeet yksituumaisuuteen, yksimielisyyteen neuvotteluissa, niin me päätimme, että jätetään teksti silleen vanhan Dublin kakkosasetuksen mukaiseksi, mutta lisäsimme, että edellyttäen, että kaikki tapahtuu alaikäisen parhaan edun mukaisesti. Ja me teimme myös seuraavan, mikä on epätavanomaista. Me esitimme yhteisen julkilausuman, jonka allekirjoittivat Euroopan komissio, neuvosto ja parlamentti. Ja jossa sanottiin, että kun tuomioistuin antaisi päätöksensä tästä asiasta, niin siinä vaiheessa komission tulisi avata tämä Dublinin asetuksen artikla uudestaan ja esittää parlamentille ehdotus, joka olisi tuomioistuimen päätöksen mukainen. Heinäkuussa vuonna 2013 juuri ennen Dublinin asetuksen hyväksymistä tuomioistuimen päätös tuli. Ja se oli täysin parlamentin ja komission kantojen mukainen. Eli aina tulisi välttää alaikäisten tarpeettomia siirtämisiä ja hakemuksen käsittelystä vastaava jäsenvaltio olisi se jäsenvaltio, jossa alaikäinen on, on sillä hetkellä läsnä. Komission ehdotus muuttaa asetusta vastaavasti tuli kesäkuussa 2014, ja nyt meidän ja neuvoston tehtävä on hyväksyä tämä muutos niin pian ja niin mutkattomasti kuin mahdollista. Ei ole kahta kysymystäkään siitä, etteikö meidän pitäisi aina, aina toimia lapsen parhaan edun mukaisesti. Tämä on kirjattu myös perusoikeussopimuksen artiklaan 24. Tuomioistuimen päätöksessä myös todetaan, että yksimatkustavat tai olevat alaikäiset ovat erittäin haavoittuvaisia henkilöitä. Ja sen vuoksi heitä ei tulisi ensisijaisesti siirtää, vaan heidän tulisi antaa pysyä paikallaan. Minä olen iloinen tästä komission ehdotuksesta, iloitsen sitä täysin palkeen, ja olen sitä mieltä, että se heijastelee erinomaisesti tuomioistuimen päätöstä. Ja näinhän me yhteisessä julkilausumassammekin totesimme. Joten minä toivon, että tämä teksti voidaan hyväksyä nopeasti koska meidän tehtävämmehän on vain saattaa tämä artikla tuomioistuimen päätöksen mukaiseksi. Minä olen itse ää, nyt ää, saanut valmiiksi tämän mietintöluonnokseni, te voitte sen lukea, ja koska minä tuen komission ehdotusta, ja koska tässä on kyse vain yhdestä yksittäisestä kohdasta, yhdessä yksittäisessä artiklassa, niin en katsonut tarpeelliseksi tehdä mitään suurempia muutoksia itse asiassa en tee mitään muutoksia tekstiin. Selvennän vain tiettyjä asioita johdantoosan kappaleissa. Eli se sanamuoto, jota mietinnössäni, mietinnössäni käytän, on eh, täydellinen toisinto tuomioistuimen päätöksestä ja julkisasiamiehen ehdotuksesta. Eli perussääntö on se, että se jäsenvaltio, jossa alaikäinen on läsnä, sen tulisi kantaa vastuu tästä alaikäisestä ja hänen hoivastaan. Ja kaiken ylitse menevä periaate on, on se, että toimitaan alaikäisen parhaan edun mukaisesti, ja sen taas täytyy perustua yksittäiseen arvioon, henkilökohtaiseen arvioon, ja arvio täytyy tehdä ennen kuin tehdään minkälaista päätöstä siirtämisestä. Tuomioistuin tähdentää kolmea periaatetta, jotka on otettava huomioon. Ensimmäinen on tietenkin tämän alaikäisen paras etu. Toinen on se, että tarpeettomia alaikäisten siirtelyitä ei tulisi tapahtua. Ja kolmanneksi ää, alaikäisille täytyisi antaa nopea pääsy ää, turvapaikka hakemusjärjestelmään. Eli selvää on se, että meidän täytyy kunnioittaa sitä julkilausumaa, jonka me laadimme ja allekirjoitimme muiden instituutioiden kanssa, ja meidän tulisi pysyä täysin eh, tuomioistuimen päätöksen mukaisina. Muistakaa, että puhumme tässä Euroopan haavoittuvaisimmista ihmisistä, nimittäin lapsista. Ja te kaikki varmasti näette ja ymmärrätte, eh, miksi meidän täytyy tehdä kaikkemme suojelleksamme heitä. Minä toivon, että te kaikki voitte hyväksyä tämän mietintön, ja jos teillä on kysyttävää, niin voitte ottaa yhteyttä minuun tai avustajaani missä tahansa prosessin vaiheessa. Kiitoksia kovasti ja anteeksi, että puhuin vähän pitkään. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. luonnoksesta. Roberta Metsola, varjoesittelijänä EPPstä. Grazie, signora president. Kiitos puheenjohtaja. Voin olla lyhyt sananen, olen yhtä mieltä kohdista, jotka Cecilia esittely on yhtä mieltä hänen kannastaan. Minusta mietintöluonnos noudattaa tuomioistuimen päätöstä ja komission esitystä, ja se myös heijastelee sitä periaatetta, että mikä on alaikäisen parhaiden mukaista, sen tulisi olla prioriteetti. Tämän periaatteen tulisi olla meidän pääargumenttimme ja Euroopan parlamentin tulisi lähettää viesti, että kun me puhumme lapsista, me emme tee kompromisseja. Me emme saa kadottaa olennaista tässä asiassa silmiemme edestä, ja lasten täytyy pysyä keskustelun keskipisteessä. Lapset ovat haavoittuva ryhmä, he saat, heitä voivat kohdata ongelmat, vaikeudet ja he tarvitsevat suojelua. Tässä syy, tämä mietintö noudattaa sitä pääsääntöä, että päävaltio on se, jossa alaikäinen on paikalla ja ei pitäisi olla mitään tarpeettomia alaikäisten siirtoja jäsenvaltiosta toiseen. Minä pidän hyvänä tätä tarkistusehdotusta tässä mietinnössä, mutta samanaikaisesti meidän täytyy olla tarkkaavaisena. Meidän täytyy suojella järjestelmäämme väärinkäytöksiltä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki säännöt, jotka me hyväksymme, jotka me hyväksymme <clears throat> ovat sellaisia, että nimettä niin, eivät voisi väärinkäyttää tai manipuloida verkostot, jotka haluaisivat pyrkiä jollakin tavoin tällaisiin väärinkäytöksiin. Haluan kiittää Cecilia, tämä, Cecilia, tämä on hyvä perusta jatkotyölle ja minä toivon, että me saamme aikaan tuloksia. Thank you very much, Roberta. And, uh, uh Kiitos Roberta ja Silvia. Guillaume. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelen sen Cecilia työstään ja sitä hengestä, jossa se on toteutettu. Muistan vielä tämän aiheen huoltajat vapautta olevien alaikäisten tilanteen. Oli aika äänekkäitä neuvotteluita parlamentin neuvoston kanssa, että mä liittyen Dublinin ratifiointiin ja, ja sitten, sitten menettelyä koskevan direktiivin yhteydessä. Tiedän kuinka herkka aihe tämä on. Haluaisin onnitella häntä ja globaalisti myös valiokuntamme, että tämä on tuomioistuimen päätöksen ja hengen mukainen ja valiokunnan mukainen. Tämä oikeudellinen selko oli tärkeää, sillä, sillä lapsen etua voidaan arvioida eri tavalla jäsenvaltiota. Dublinin säännöt ovat aika monimutkaisia. Ja tässä otetaan hakijan äh, haavoittuvassa asemassa oleminen hyvin huomioon ja vältetään alaikaisen siirtämistä. Minulla ei ole tarkistuksia tähän tekstiin. Haluan tukea tätä myönteistä arviota, ja esittelijä ilmaisi liittyen komissioehdotukseen. Ja haluan puolustaa tätä lähestymistapaa tällaisenään. Ja näin vaan päästä sitten eteenpäin ja työskennellään hyvässä hengessä. onnea kaikille tsemppiä kaikille, koska jäsenvaltiosta on tullut kaikenlaista palautetta, joten työtä on. Haluaisin kuitenkin hyödyntää tätä tilannetta estääkseni komissiolle kysymyksen. Pari kysymystä, jotka havainnollistavat myös ehdotustamme. on esittelijän työtä Niin, onko teillä käsitystä dublinisoidoista ala, eikä täällä ei ole huolta vai tämä ilmaisen tälle kauhean kaunis. Ja onko teillä ensimmäisiä tietoja vai päätöksen täytäntöönpanosta, kun päätös on kesäkuussa. Onko täällä vaikka kentällä näkyvistä vaikutuksista jotain tietoa? Thank you very much. And, uh, now in... Kiitoksia kovasti. Ja nyt Kirchhoffin nimissä. Anna halla puheenvuoro. Thank you, Madam Chairperson. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin esittää muutamia huolenaiheita. Jos turvapaikkahakemus voidaan jättää missä tahansa jäsenvaltiossa, jonka turvapaikanhakija valitsee, ja jos nykyinen jäsenvaltio on vastuussa hakemuksen käsittelystä pikemminkin kuin <clears throat> alkuperäinen, niin silloin, silloin meille tulee tällainen ö, turvapaikan valikoinnin riski, ikään kuin parhaan paikan valikoinnin riski, eli hakija valitsee sen maan, joka on vetovoimaisin. Tämä saattaa rohkaista alaikäisten salakuljettamiseen ensimmäisestä jäsenvaltiosta mieluisampaan kohteeseen. Ja jos se e, jäsenvaltio, jossa alaikäinen on läsnä, on vastuussa käsittelystä, tämä saattaa antaa kannustimen ensimmäiselle jäsenvaltiolle olla rekisteröimättä tämän alaikäisen ollenkaan, mikä saattaa heidät vielä haavoittuvampaan asemaan. Eli hyvistä aikeista huolimatta tämä ehdotus todennäköisesti myötävaikuttaa tähän turvapaikkashoppailuun ja myös salakuljetukseen Euroopan unionin sisällä ja sen kautta, ja se saattaa myös pahentaa sitä trendiä, olemassa olevaa trendiä, jossa kourallinen jäsenvaltioita joutuu ottamaan vastaan ja käsittelemään suurimman osan hakemuksista, vaikka me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että, jäsen, että alaikäisen paras etu on otettava huomioon, se on, sen täytyy olla prioriteetti, niin sen määritteleminen saattaa olla mutkikasta. And, uh, now floor... Kiitoksia. Nyt annan Björkille puheenvuoron. Tack så mycket. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä Cecilia Wikströmiä ja me pidämme hyvänä myös tätä komission ehdotusta. Nimittäin me kuessa olemme sitä mieltä, että Dublinia ylipäätään pitäisi olla olemassa, joten on hyvä, että olisi yksi ryhmä niitä lapset, joita Dublin ei enää koskisi. Joten me tuemme tässä syystä tätä. Sen sijaan on ehkä joitakin lapsen oikeuden vahvistuksia, joita voitaisiin tehdä. Esimerkiksi ajattelimme, että se, että kun puhutaan lapsen parhasta edusta, niin, niin se oli, tämä on tällainen juridinen termi, jonka taustalla on kansainvälinen oikeus. Ja tästä syystä haluaisin nähdä muutoksen kohtaan 4a, jossa jossa voitaisiin lopettaa lause paitsi jos tämä ei ole lapsen parhaan edun mukaista, sen sijaan että käytin sanaa alaikäinen. Tämä varmastikin on mahdollista. Joten, joten me saamme vedettyä mukaan sen, mikä kansainvälisessä oikeudessa on sanottu siitä, mikä ovat lapsen parhaat edut. Sitten meidän kuen näkemyksiä siitä, miten pitäisi sitä vaatimuksia, miten niistä annetaan tietoa lapsille, että tiedon tulisi olla eh, sellaista, että ottaa huomioon, että kysymyksessä on lapsi, mikä on lapsen ikä, ja että tehtäisiin selväksi myöskin se, kuka, kuka arvioi sen, onko jokin lapsen parhaiden mukaista, vastaako siitä maahanmuuttoviranomainen vai onko vastuussa se viranomainen, joka vastaa lapsen oikeuksista eri maassa. Tältä osin tulimme tekemään tarkistuksia, joilla pyritään parantamaan ja vahvistamaan lapsen oikeuksien suojelua tässä prosessissa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Jean Lambert saa puheenvuoron thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tämän ja varhaisen eh, dublin prosessin liittyvien kysymysten yhteydessä. Yksi kritiikki, jonka kaikki tunnemme Dublin-asetuksen suhteen, on ollut nämä siirrot. Ja tämä, maat vaihtavat ihmisiä. Sen sijaan olisivat käyttäneet olemassa olevia menettelyitä hakemusten käsittelyyn, sellaisia, jotka ovat pöydällä edessä. Monet meistä olisivat pitäneet parempana, että lainsäätä olisi tehnyt päätöksen, eikä tuomioistuin, niin ei käynyt, se ei onnistunut. Sopimus oli, että odottaisimme tuomioistuimen päätöstä rajoittaaksemme ja vähentääksemme siirtoja, erityisesti alaikäisten. Ihmiset ovat aivan oikein olleet huol- huolestuneita sitä, että alaikäiset ovat haavoittavimmassa asemassa, mutta me tiedämme myöskin tapauksia, joissa nuoria ihmisiä ja lapsia on siirretty. No siirret ovat epäonnistuneet. Tätä tuota, noita ihmistä ei ole käsitelty sitten ensimmäisessä maassa. Kaikilla meillä on intressiä siihen, että vähennetään ongelmia – ja sitä, että päätökset tehdään niin oikeudenmukaisesti ja nopeasti kuin mahdollista. Ja että yksi ja valtio loppujen lopuksi on jutusta vastuussa. Tehdään tämän argumentteja siirtokysymyksestä alaikäisesti erityisesti. Kävimme koko joukon läpi neuvotteluissa liittyen Dublin kolmoseen – sanoin, että kävimme aika paljon läpi. Tiedän myös, että, että tuomioistuin kävi monet samat argumenteista läpi, argumentit, joita jäsenvaltiot esittivät niin sanottu turvapaikkaan, valitseminen etujen mukaan, salve shopping. Monet näistä otettiin huomioon tuomiossa, päätöksessä. Oli hyvä päätös. Ryhmämme tukee tätä. Emme ole Dublin astuksen suuria faneja. Mutta tällä kertaa tämä toimii lasten ja nuorten ihmisten parhaissa eduissa alle 18-vuotiaiden, niin kuin joka asia määrittelee. Suomen esittelijä tässä tämä tuomioistuimen päätös. Se siellä on tämä jatkumaton keskustelu neuvottelussa ja tuomioistuimessa myös. No, olisi tosi viisas, jos he hän hyväksyisi sen, mitä Tomista sanoi, ja että jatkettaisiin Dublinin uudelleenarviota. And uh, last person from the... Viimeinen puheenvuoron saajan Laura Ferrar. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella tästä kompromissista. Haluan kiittää esittelijää hyvästä mietinnöstä. Tietenkin alaikäisen etu on asia, joka menee kaiken muun yli, ja täytyy myös kunnioittaa näitä kolmea periaatetta, joista jota tuomioistuin esitti. Eli täytyy mitä, nopea, mitä pikki, miten te, pyrkiä tekemään päätös tai arvioimaan tämä etu ja täytyy e, pyrkiä siihen, että lapsia ei tarpeettomasti siirrellä. Ja totta kai on niin, että jos siirtäminen katsotaan tarpeelliseksi, niin täytyy osoittaa, että sillä on selkeät perusteet. Tämä varmasti, tällä varmasti voidaan myös välttää foorumshoppailua niin sanotusti tai asyylishoppailua. Täytyy myös muistaa kansainvälisen suojelun edellytykset. Meillähän on erilaisia äh, jäsenvaltioidenkin säännöksiä, äh, jotka koskevat alaikäisten äh, suojelua. On muistettava, minkälaisia riskejä riskejä nuorille ihmisille koituu tällaisesta toiminnasta. Esimerkiksi Italiassa ilman huoltajaa olevia ihmisiä on kadonnut, heitä on pidetty vain pelinappuloina tai lukuina, ei yksilöinä. Sanotaan, että nyt on tullut seitsemän tai nyt on tullut kahdeksan alaikäistä. Ei kuitenkaan ajatella, että he ovat henkilöitä, ihmisiä, jotka ovat vielä erityisen haavoittuvia ihmisiä. He saattavat joutua muun muassa prostituoiduiksi, seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi, elinkaupan uhreiksi. Eli täytyy selkeästi pyrkiä määrittämään, kenen täytyy näitä alaikäisiä, alaikäisistä huolehtia – ja on otettava huomioon siis kansainvälisen suojelun vaatimukset. Kiitos. Miss Ferreira was... Nova uh, Ferreira olikin viimeinen varjoesittelijä. Ja nyt alkaa keskustelu, hyvä tosiaan kaikki jäsenet. Nova Kimitsi. Grazie, grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää hyvin tehdystä työstä, erinomaisesta työstä ja on sanottava että arvostan tätä tehtyä työtä suuresti. Haluan kiittää teitä myös asiakirjan sisällöstä ja pidän hyvänä sitä, että otimme tänne Pidän erityisesti hyvänä sitä, että täällä sanotaan, että aina on otettava ensisijaisesti huomioon alaikäisen etu. Minua hiukan hämmästytti kuitenkin, tai ihmetyttää se, mitä tapahtuu, jos ratkaisu onkin sellainen, että se ei ole ää, alaikäisen parhaan edun mukainen. Eli jos tehdään sellainen päätös. Esimerkiksi ää, artikla 4 aiheuttaa minusta ää, hämmennystä. Ää, lähdetään siitä, että ää, toisaalta alaikäinen tekee yhteistyötä maan kanssa, mutta toisaalta lähdetään myös siitä, että täytyy päättää, mikä on alaikäisen paras etu, mutta miten tämä paras etu määritellään ja miten, mikä, miten, miten valitaan, mikä maa olisi alaikäisen parhaan edun mukainen maa käsittelijäksi. Eli mm, tämä minua hiukan hämmentää, mutta äh, ja siksi pyytäisin, että me jollain tavalla pyrkisimme ratkaisemaan tämän ongelman vaikkapa sisällyttämällä tänne jonkin yleisen periaatteen tai mm, lausekkeen, jossa sanottaisin, että siinä vaiheessa, kun sä määritetään tätä parasta etua, niin viitattaisiin johonkin erityistahoon, joka olisi toimivaltainen määrittelemään tätä etua. Uh, Miss Winberg. on no, Winberg. Eh, tack för ordet. Kiitos puheenvuorosta puheenjohtaja. Haluaisin valaista siitä huolta, jota ruotsalaiset ovat kokeneet Dublinin sovellutusta liittyen komission ehdotuksen koskeuksen saapuviin pakolaislapsiin Äh, Wikström tulkitsemaan niin, että yksin saapuvia ei tarvitse palauttaa sen maahan, jossa ensiksi pitäisi, no ensin saavuttu, jos he hakevat uudestaan turvapaikkaa toisessa jäsenmaassa. Samoin yksin saapuvat lapset, heillä annetaan mahdollisuus hakea useammassa jäsenmaassa. Vaatimuksena on se, että jäsenvaltiolla on käsitellä äh, turvapaikkaa hakemassa, onko se ensimmäinen vai on myös huoli järkyttävää, että tämä sitten yksilön päätökseen, kun komissio on muuten pyrkinyt asialliseen turvapaikan käsittelyyn. Ruotsissa, Ruotsiin tulee paljon yksin saapuvia lapsia, yksin saapuvia, ja, jotka ovat saaneet turvapaikan, jotka ovat sitten sukulaisten voimakkaaseen saapumiseen. Raportit Suomesta, Tanskasta, Norjasta ja Belgiasta osoittavat, että suurin osa tai en, enemmistö antavat ikänsä, liian korkean iän. Tämä johtaa suopeasta politiikasta ja monet yli 18-vuotiaat ovat tässä saaneet Suomelta. Minä olen sitä mieltä, että Dublinin asetusta pitäisi noudattaa kaikissa suhteissa ja Dublinin asetukseen taudattaminen parantaisi tilannetta Ruotsissa. Kysymykseni se sieltä Wikströmillä on. Oletko sitä mieltä, kun, samaa mieltä kuin Reinfeldt entinen pääministerimme, että joku pakko maahanmuutto Ruotsiin voi jatkua samassa määrässä, kun Ruotsissa on paljon asumattomia seutuja vielä. Okei, okay, thank you very much. Selvä. Kiitoksia kovasti. Nyt pyytäisin komission edustajaa käyttämään puheenvuoron. Thank you very much, Madam Chair. It's Uber, but it's very difficult. Todella, äh, se on Uber, mikä on vaikea monilla kielillä. Hyvät naiset ja herrat, selkä minun aluksi toistaa se, mitä Rova Wikström esittelijänä on myös ottanut esille. Tämä on erityinen asiakirja. Se, mitä komissio on esittänyt, on jatkoa poliittisen julkilausumaan, joka syntyi 2013 loppuvaiheessa, kun neuvoteltiin Dublinin säädöstä, kun kaksi eh, lainsäätäjä ei pystynyt pääsemään yksimielisten kohdasta neljä. Ja kun katsottiin, että ja Tirtien tuomioistuimen tulisi tekemään päätöksen tästä eh, artiklasta, joten eh, tämä jätettiin ennallaan tämä kohta ja sitten komissio sai tehtäväkseen tehdä esityksen, joka noudattaa tuomioistuimen päätöstä ja siksi komissiolla on erityinen rooli tässä menettelyssä ja näissä neuvotteluissa. Me emme niin kuin tavallista lähde liikkeelle tyhjästä, vaan toimimme Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä ja etemme esityksen, jolla kumpikin eh, osapuoli, tuli tekemään uudistuksen kokouskin artiklaa 8.4 sen mukaan, mitä tuomioistuin on päättynyt. Pidämme hyvän arvon Wikströmin mietintö, joka periaatteessa tukee komission esitystä. Samaan aikaan kuitenkin luonnoksessa on yksi tarkistus, joka koskee yhden uuden johtokappaleen lisäämistä ja myöskin siinä on muita korjauksia. Me voimme sanoa, että tuemme tarkistusten takana olevia tavoitteita, mutta niin kuin sanat varmasti ymmärrätte, lisä, yksityiskohdat vaatimaan lisäkeskustelua tekstin tasolla nimenomaan sen varmistamiseksi, että ne ovat oikeudellisesti hyväksyttäviä. Miten sitten tulee käynnissä oleviin neuvotteluihin neuvostossa tuleviin, ja tuleviin kolmikantaneuvotteluihin ja siihen rooliin, joka komissiolla on tässä asiassa? Haluaisin muistuttaa siitä, että yksinmatkustavien alaikäisten suojelu on äärimmäisen tärkeä asia Euroopan komissiolle. Pitää varmistaa se kaikissa kompromisseissa, että lapsen paras etu on se, joka aina otetaan huomioon, mikä vastaa komission anteeksi, tuomioistuimen päätöstä. On pidettävä mielessä, että komissio tulee tarkastelemaan sekä parlamentin lopullista mietintöä että neuvoston kantaa siinä vaiheessa, kun ne ovat olemassa. Työasian parissa on osoittautunut osoittanut, että monia teknisiä kysymyksiä täytyy selkeyttää ennen kuin tehdään poliittisia johtopäätöksiä. Tässä yhteydessä haluaisin toistaa tarjouksen, että komissio on valmis auttamaan parlamenttia ja neuvostoa täysin tässä mielessä. Ja nyt sitten haluaisin tulla konkreettisiin kysymyksiin, joita Rova Guillaume esitti ja tarkistolliseen tietoon, joka on saatavilla yksimatkustavista alaikäisistä. Meillä on lukuja vuodelta 2013 ja kokonaismäärä hakemuksista vuonna 2013 mukaan tuovat siis aikuiset, mukaan on myöskin 435 000 kokonaismäärä hakemuksilta, jotka tuli alaikäisiltä, jotka olivat yksin, oli 2640, 10,2 prosenttia oli alle 14-vuotiaita, 21 prosenttia oli 14-15-vuotiaita ja 67 prosenttia 16-17-vuotiaita. Tämä merkitsee sitä, että 2,9 prosenttia kaikista hakemuksista vuonna 2013 oli sellaisia, että ne teki yksinään matkustava valaikäinen. Ja muista kysymyksistä, mitä täytyy sanoa, että meillä ei ole luotettavia ää, tilastoja siitä, kuinka moni näistä 1840 hakemuksesta on käsitelty Dublinin menettelyn mukaisesti, ei ole luotettavia tilastoja näistä luvuista saatavilla. Tilanne jäsenvaltioissa nyt tämän MA-tuomionpistumen päätöksen jälkeen on hyvin vaihteleva. Joissakin jäsenvaltiossa lopetettiin alaikäisten siirrot, jotka maksavat yksin tai lähetettiin takaisin vain sellaiset alaikäiset siirrot, jotka saivat ensimmäisessä oikeusasteessa kielteisen päätöksen. Tämä osoittaa sen meidän mielestä, miten tärkeää on saada yhdenmukaistamista tähän kohtaan niin, että saadaan Euroopan tasolla selkeästi toimeenpantavissa oleva ratkaisu. Yksi lisäkohta joka liittyy lapsen parhaiseen etuun, että voitaisiin välttää väärinkäsityksiä. Lapsen paras etu on aina sellainen, joka joka tapauksessa määrittelee tapauskeskus kansallisella tasolla ja sen jälkeen sitä sitten voidaan, voivat tutkia kansalliset tuomioistuimet. Tämä niihin siis konkreettisiin kysymyksiin. Ja lopuksi haluaisin korostaa vielä sitä, että komissio on luotavainen sen suhteen, että sapainoinen kompromissi lainsäätäjä tahojen kesken, joka vastaa tuomioistuimen päätöksen vaatimuksia ja vastaa kolmen toimielimen eh, poliittisia sitoumuksia liittyen myöskin neuvotteluihin, jotka ovat koskeneet Dublin 3 asetusta, voidaan pikaisesti hyväksyä ja toivomme, että tämä tulos voidaan saavuttaa. Thank you very much and... Uh, Kiitoksia kovasti. Meillä on täällä puheenjohtajavaltion edustaja. Paikalla haluatko käyttää puheenvuoron? Dear uh, honorable members. Kunnianarvoiset jäsenet, kiitos, että saan puheenvuoron, että saan päivittää työstä, jota teemme neuvostossa. Latvia pohjaa työhön, jonka Italian saanut aikaan. Me käy, meillä on kahdenvälisiä kontakteja jäsenvaltioiden kanssa – ja tapaamme neuvostoa valmistelussa elimissä löytääksemme riittävän enemmistön neuvoston kannalle. Mielemme pidämme parlamenttiin ajan tasalla etenemisestä Latvia on valmis neuvotteluihin heti, kun instituutiollamme on mandaatti. Thank you. Uh, I would like to have Kiitoksia. Haluaisin pyytää Cecilia Wikströmiä esit- tekemään vähän yhteenvetoa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Tietenkin minäkin haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä tuesta. On hienoa nähdä, että yhdessä yksissä tuumin tässä puolustamme lasten oikeuksia. Erityisesti Metsola, Guillaume, Björk, Lambert ja Ferrara. En tiedä, onko tämä sattumaa, että me olemme kaikki naisia. Toivottavasti ei. No, kiitän teitä kuitenkin kovasti tuestanne. Halla-aholle sanon, että en nyt voi olla kertomatta teille, että minusta on aika erikoista, että kerrotte tässä ihmiskauppiasta ja salakuljettajista. On se totta, on totta että ihmisiä ää, salakuljetetaan Eurooppaan laittomasti. Sellaiset ihmiset, jotka pyrkivät hyötymään heidän Ähm, haavoittuvaisuudestaan ja onnettomasta osastaan. Mutta kysymykseni kuuluu, eikö Euroopan unionin jäsen, eh, pitääkö, pitääkö Euroopan unionin jäsenvaltioiden jatkaa tätä prosessia siirtämällä näitä lapsia maasta toiseen? Onko se koskaan lapsen parhaan edun mukaista? Te puhuitte kannustimista jäsenvaltioille toimia ikään kuin ne asiattomasti. No juuri, juuri tästä syystä me haluamme tämän säännön Haluamme harmonisoida sääntöjä ja rajoittaa vaihtoehtoisten tulkintojen alaa. Me haluamme yhteisiä sääntöjä. Ja Wienbergille, Wienbergille sanon ruotsiksi. I find, ja Minusta on huomattavaa, Kristiina Wienberg, että sinä kyseenalaistat, on on aivan oikein, että kyseenalaistetaan komissiota ja se on vain hyväksyttävää ja saa myöskin kyseenalaistaa parlamentin, jonka jäsen sinä itse olet, mutta ei ole hyvä se, että asettuu tuomioistuimen päätöksen yläpuolelle. Meillä on yksiselitteinen tuomioistuimen päätös Euroopan tuomioistuimesta ja uskaltko sinä ryhtyä tulkitsemaan sitä päätöstä, jonka ovat tehneet korkeimmat tuomarit Euroopassa, jota on tulkittu komissiossa ja parlamentissa. Kuinka sinä uskallat ryhtyä tekemään jotakin tällaista? Of course to the commission, I should also... Niin, komissiollekin haluan sanoa, että arvostan yhteistyötämme ja haluan kiittää teitä tuestanne ja vakuutuksestanne siitä, että y- yhtenäisesti jatkamme alaikäisten suojelua ja totta kai me noudatamme tuomioistuimen päätöstä. Ja sikäli kun ymmärrän, minkälaista vaihtoehtoista tulkintaa tälle päätökselle ei ole, joten pysykäämme yhtä lujana kuin alusta alkaen. Ja valtiolle sanon, että tehkää parhaamme, jotta oikeusvaltion periaatteet ja lait tulevat noudatetuiksi. It was the summary of the... Kiitos. Siinä esittelijän yhteenveto. Minuutti viimeinen. One minute. Tack för ordet. Kiitos puheenvuorosta. Minä parlamentin jäsenenä olen sitä mieltä, että meillä on oikeus esittää kysymyksiä ja, ja kysymyksen asettaa kysymyksen alaiseksi, mitä tehdään. Ja kysymys, mitä meillä on pakkaa. Tässä puhutaan tätä kolme, tästä tuota yksin saapuvaa alasta. Kuinka monta Ruotsi ottaa vastaan? 7000 viime vuonna. Tämä tulee avaamaan tilanteen, kun Ruotsissa periaatteessa ei tehdä mitään ikätestejä. Tämä useimmat lähtevät sitten Ruotsiin. Tiedätkö sinä sitä? This is a comment that I, I see. No, tässä, tähän kommenttiin ei kannata edes vastata, mutta sanoisin, että tulevina päivinä me tulemme olemaan tyytyväisiä niiden henkilöiden puolesta, jotka tulevat Eurooppaan, koska demografinen kehitys osoittaa, että me tarvitsemme nuoria ihmisiä me olemme uppoava ja kutistuva manner, joten me tarvitsemme uusia ihmisiä, mutta tämä on eri keskustelu ja käydään tämä keskustelu silloin, kun on sen aika. Tässä vaiheessa en halua jatkaa tätä keskustelua. Olen tyytyväinen siihen, että varjoesittelijät ovat minun seisovat niin Olen tyytyväinen siihen, että me puolustamme kaikki instituutiot yhdessä puolustamme lasten <clears throat> parhaita, parhaita etuja ja hauskaa iltaa. Continue the procedure Jatkamme kokousta. Hyvät kollegat, seuraava kohta esityslistalla on suositus Euroopan komissiolle transatlanttisista kauppa- ja investointikumppanuusneuvotteluista, TTIPistä. E Me hyväksyimme valiokunnassa jo tämän mietinnön ja muistuttaisin teitä siitä, että säännön 15 mukaisesti meitä pyydetään lausuntoa. Puheenjohtajakokouksen tulisi 5. helmikuuta päättää tämän työn kohtalosta, on kohtalosta, mutta me voimme, voimme jo alkaa laatia omaa lausuntoamme could you please, dear members of the parliament... Hyvät parlamentaarikot, voisitteko ystävällisesti käydä omia keskusteluitanne tämän salin ulkopuolella? Okay, we will start. Please be quiet, please. Olkaa hyvät ja olkaa vaiti. Okay. I would like to inform the members. Haluaisin Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että äh, säännön 54 mukaisesti eh, meidän tulee laatia <clears throat> lausunto valiokunnan mietintöön, mutta se on vielä vireillä. Puheenjohtajakokous tulee päättämään asiasta 5. helmikuuta. Eli vaikka <clears throat> mietinnöstä ei ole vielä varmuutta, niin me voimme aloittaa kuitenkin lausunnon laatimisen annan puheenvuoron Albrechtille ja sitten varjoesittelijöille. Albrecht, saatte puheenvuoron. Thank you very much, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minä tiedän, että olemme tulossa kohti kokouksen loppua, mutta silti on tärkeä asia vielä estyslistalla. Ja se on tämän valiokunnan lausunto neuvotteluihin ja työhön, jota kansainvälisen kampanjan valiokunta tekee, kun se tekee tällaista puolivälin mietintöä, joka on neuvottelussa koskevat eh, transatlanttista kauppa- ja investointisopimusta, kumppanuutta Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Se koskettaa meidän eh, työmme kaikkia osa-alueita ja myöskin monien valiokuntien eh, toimivaltaa, toimivalta kuuluvia asioita. On monia valiokuntia, jotka ovat antamassa lausunnon kansainvälisen kaupan valiokunnalle, joten meidän panoksemme on tässä myöskin hyvin tärkeää, koska valiokuntamme vastaa kysymyksissä, jotka liittyvät perusoikeuksiin ja oikeuteen, oikeudelliseen tilanteeseen kansalaisten osalta ja tämä uusi ympäristö. Siinä on yksi asia erityisesti, joka on ollut äärimmäisen tärkeä Euroopan unionille näissä neuvotteluissa Euroopan parlamentille. Ja tässä on myöskin muut toiminnot olivat kiinnostavia. Kysymys on näistä korkean tason suojasta henkilötietojen osalta Euroopan unionissa ja sen varmistamisesta – niin että neuvotteluissa otetaan selkeästi esille se, että määräykset koskevat tietosuoja Euroopan unionissa voidaan ylläpitää ja että poikkeukset 14 eh, koskevat eh, yleistä sopimusta kaupasta ja eh, palveluista, joten Euroopan unionin unionin tietosuojalainsäädäntöä voida pitää mielivaltaisena syrjintänä. Tämä on merkitty tähän ää, ää, luonnokseen, tämä GATS-sovimus ja myöskin tämä ihmisoikeuslauseke on jotakin sellaisen jonka puolesta Euroopan unionin täytyy ajaa. että tämä valiokunta päästä yksimielisyyteen ja me olemme ottaneet esille sellaisen sanamuodon, joka oli viime vuoden maaliskuussa hyväksytyssä päätösohjelmassa, joka liittyy kysymykseen, joka koski kansalaisten seurantaa esimerkiksi sitä, että EU-kansalaisten oikeudet sisältetään myöskin Yhdysvaltain oikeuslaitoksen oikeudenkäytön piiriin, mikä voisi jo olla Parannustilanteissa tai tai päinvastoin. Jos se ei ole sitä, niin sitten se voi olla vakava vaara neuvotteluille. And of course, uh... Ja sitten on myöskin käynnissä olevia neuvotteluja, jotka tapahtuvat asiakirjojen perusteella, joita ei ole asetettu tämän parlamentin jäsenten saataville, mutta joita on vuotanut ja josta käy ilmi, että Yhdysvallat pyrkii sisällyttämään neuvottelut tiedon kulusta sähköisessä kaupankäynnissä ja muilla alueilla sellaisella tavalla, että lisätetään, sisällytetään myöskin tietosuojan määräyksiä tähän sopimukseen. Me toistamme, että näin ei saisi olla, koska nämä jo sisältyvät selkeästi neuvoston valtuutukseen ja tästä syystä ne suljetaan pois neuvotteluista. Ja tällä hetkellä me olemme juuri luomassa omaa, muovamassa omaa oikeudellista ympäristöä Me käymme neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa määräyksistä, jotka koskevat tiedonkulkua. Ennen kaikkea turvallisen sataman keskusteluita on käyty ja myös sitä, miten adekvaatti on uusi säädöksinen puite, miten sitten tästä tullaan tekemään työtä tästä eteenpäin. Se tullaan käsittelemään eri tasolla. Tämä on asia, jota pitäisi kunnioittaa ja se pitäisi myöskin ottaa osaksi kansainvälisen kaupan valiokunnan mietintöä. Mitä sitten tulee kolmansiin maihin ja niitä koskeviin siitoihin, niin nämä, näiden osalta täytyy toistaa sitä, että Euroopan tuomioistuimen tunnetussa tapauksessa tekemät ratkaisut Google vastaan Espanja. Ja tämä on myöskin viite kysymys tässä mietinnössä. On huomattava uhka siitä, että tavallinen tuomistumen oikeudenkäyttö meidän oikeusvaltion perustuvassa demokraattisessa Eh, demokratiassamme oikeuden, oikeusjärjestelmä saattaa joutua vaikeuksiin silloin, kun kysymys valtioiden ja sijoittajien välisten kiistojen ratkaisemisesta. Eh, tämä on hyvin tärkeä kysymys, jota, jonka osalta myöskin valiokunnan täytyy ottaa huomioon. Pidän myöskin tärkeänä sitä, että on huomioon se, että on hyvin vaikea saada asiakirjoista neuvotteluista – avoimuus on hyvin tärkeä, asiakirjojen saatavuus on tärkeä asia tälle valiokunnalle ja neuvottelujen jatkumiselta voidaan sanoa, että tämä on nyt puolivälin mietintö, mikä on hyvin tärkeä asia. Uskon nyt vakaasti, että se palvelee neuvottelujen laillisuutta ja niiden tulosta. On myös asiakirjoja, jotka ovat yleisön saatavilla. Ei voi olla niin, että kaikki asiakirjat, jotka liittyvät neuvotteluihin ja neuvottelujen tuloksiin, ainakin osittain salataan yleisöltä, koska silloin ei ole mahdollista, että tämä parlamentti ottaisi kantaakseen vastuunsa vakavasti, jos ei voida käydä julkista keskustelua parlamentissa. Jos ei voida käydä julkista keskustelua, ei ole silloin myöskään mitään parlamentaarista demokratiaa viime kädessä. Tämä oli se, mitä minä halusin korostaa. Tämä on lyhyt paperi. Siinä otetaan huomioon rajoitukset koskevat käytettävissä olevaa tilaa, mutta kun me äänestämme sitten lopullista luonnoksesta, silloin niitä rajoituksia ei enää ole, joten olen avoin ryhmien ehdotuksille, varjoistelijoiden esityksille ja pyydän heitä tulemaan varjo esitellen kokoukseen tämän keskustelun jälkeen myöhemmässä vaiheessa. Thank you very much. And, uh, Paljon kiitoksia. Rava Gabriel varjoesittelijänä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Siksi haluaisin kiittää esittelijää työstään. Annettaisiin viittä näkökohtaa tekstissä, joka saimme tekstille, jotka ovat perustavia. Ensiksi olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että tärkeää on painottaa seurattavuutta. Se on kiistämätön kysymys kaikille. Ja vain transparentin kaikki mukaan huomioon ottavan vuoropuhelun kautta löydämme kaikkien hyödyntävän tekstin. Ja tietosuoja seuraavaksi. Tärkeintä, että sopimukseen liittyy tärkeitä yksityiselämän suojan äh, keinoja Tämän ei pidä mitenkään heikentää eurooppalaista tietosuojasäännöstöä, mutta olemme myös samaa mieltä, että tietosuojakysymykset ovat neuvottelujen ulkopuolella. Siksi sen kysymyksen esittelijälle viitteet tekstissämme liittyen tietojen siirtoon. Mistä tämä tulee? Ja täydentävä kysymys, johon hän sitä vastaisi. Tämä koskee e-kauppaa. Voisimmeko saada lisätietoa? Tässä puhutaan yhdessä luvussa tämän mukauttamista, mutta se ei ole nyt mukana. Ja, ja sitten SD, ISDS, investoijasuojajärjestelmän suhteen odottaisin. Muistaisin, että tämän äh, mekanismin mukaan ottaminen juuri valiokunnan tekijä ja live-valiokuntana on tärkeää vetää siihen lyhyesti. Vastataan kuitenkin, että tämä ei ole mikään uusi mekanismi. Se on Yhdysvaltojen kahdenvälisissä sopimuksissa yhdessä yhden ma- maan kanssa liittymistä. Saksalla on esimerkiksi tämä. Ja sitten 120 neuvoteltua investointisuojasopimuksia. Periaatteessa kannattamme tätä järjestelmää, koska se takaa tasapuolisen kohtelun investoijille, mutta täytyy olla tarkkana. Kohta on kolme tekijää. Täytyy välttää järjestelmän väärinkäytökset. Pitää huolta, että järjestelmän tasapaino ja transparenssi on taattu, ja että se on, siihen on päässä kaikilla yrityksillä pk-yritykset, ja että sen toimivaltaa valvotaan. Ja samassa tekstissä viitataan palvelukauppaan ja näissä valvontaan. Näette viitteiden relevanssi vähän herättää kysymyksiä, vastikka selittää Jonatasan B ja kohteen 24 viitteitä. Tämä ei ole juridinen, vaan poliittinen kysymys kysymys on tämän sopimuksen kautta antaa vähän vauhtia viisumeiden ja vuoro vasta hyväksymisen suhteen, äh, hyväksymisen suhteen, vastavuoroisen hyväksymisen suhteen niin kuin Kanadankin kanssa, joten panettaisiin tätä vastavuoroisuutta, jos voitaisiin viitä sitten kaikkia sen valtioita kohdellaan samoin. Tämä on erittäin pitää tarttua, vaikka meillä ei ole oik- juridisesti mahdollista tehdä niin, halusin poliittisesti seistyslistalle. Kiitän työstään ja kaikkia kollegoita tulevasta kannatusta. Thank you very much and, um... Kiitoksia kovasti ja seuraava puhuja. Thank you, Chair. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Jania hänen tekemästään työstä. Se on oikein hyvä ja siinä on otettu huomioon kaikkein tärkeimmät seikat, jotka oli tarpeenkin tänne sisällyttää, mutta ehkäpä joitain muutos, muutoksia tai selkeämpiä määritelmiä tämä kaipaa. Mielestäni on tärkeää, että me sanomme selkeästi sen, että ymmärrämme, että tämä on molempien osapuolten etu, että sopimus tehdään niin, että se on toisaalta hyväksi talouksien kehittymiselle, kasvulle ja työllisyydelle, mutta toisaalta se ei alenna äm, ihmisten suojelun tasoa. Mitä näihin konkreettisiin seikkoihin tulee, aloitan kohdasta kuusi, koska meidän ryhmämme on puoltaa sitä, että tämä asia sanotaan selkeästi vahvoin sanakääntein tässä ollaan ehkä vähän liian höveleitä tämän ongelman suhteen. Ja kun puhumme ehdollisuudesta, kohdassa kaksi, siinähän puhutaan valvonnasta, niin minä haluaisin viitata myös direktiiviin. Tässähän asia ei mainita, tämä on hiukan hatara tämä sanamuoto. Mutta kun me nyt tarkastelemme tätä mietintöä, niin huomaamme, että molemmin puolin valtamerta, valtamerta on syntisiä, joten uskon, että tämän vassavalvonnan valvonnan osalta emme voi ehkä sanoa, että se täytyy kokonaan poistaa ennen kuin suostumme allekirjoittamaan T-tipin. Ehkä tämä voidaan muotoilla hiukan selkeämmin. Ja mitä sitten tulee tietovirtoihin ja muihin datavirtoihin? No, hankalaahan tämä on lausuntoon sisällyttää, mutta jos niin teemme, niin on tärkeää todeta, että tämä datavirran käsite täytyy määritellä selkeästi, mitä sillä tarkoitetaan, miten se on yhdenmukainen sen kielen käytön kanssa, jota, jota me käytämme omissa asiakirjoissamme, asetuksissa, direktiiveissä – koska tämä, tämä, me käytämme hiukan erilaista kieltä. Ja kohta viisi. Ehkä tämäkin voitaisiin muotoilla selkeämmin. May prohibit saattaa estää on ehkä vähän heppoinen. Voisimme selkeämmin muotoilla, mitä haluamme. Olen yhtä mieltä EPPn kanssa kohdan kuusi ongelma ongelmasta ISDS-mekanismista, koska jos sais, kyllä meidän tulisi konkreettisemmin ää, puhua vaihtoehdosta, mutta ehkä tämä ei edes ole tämän valiokunnan heiniä. Ehkä tämä kuuluu muille valiokunnille, niille, jotka käsittelevät talousasioita. Demokratia on pikemminkin meidän heiniämme. Niin, tässä oli muutamia toimituksellisia ehdotuksia. Toivottavasti yhteistyöstä sukeutuu hyvä ja saamme aikaan asiakirjan, joka on selkeä, jossa ilmenee, että me haluamme tukea yksityisyyttä ja ihmisoikeuksia, mutta haluamme kuitenkin mennä eteenpäin neuvotteluissa ja haluamme tämän sopimuksen. Kiitos. Kiitos. Selvä, kiitos. Nyt en näe muita puheenvuoropyyntöjiä, varjo, varjoesittelijöitä. Komes, haluatteko te käyttää puheenvuoron? Haluatteko käyttää puheenvuoron jonkun muun puolesta? Voss oli kuitenkin ennen teitä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Aluksi kiitokset lausuntoluonnoksesta. Minullakin on muutamia asioita, jotka haluan, haluan arvostella. Tämä johdantokappale A, minä täytyy sanoa siitä, että sen loppuosassa sanotaan, jotta on noudattava täysimääräisesti. Nyt tietosuoja-lainsäädäntö sinänsä on tärkeä oikeus, mutta se täytyy nähdä aina suhteessa muihin perusoikeuksiin, joten sillä itsessään ei ole mitään sellaista, että se olisi perusoikeus, joka on muiden, äh, muiden oikeuksien yläpuolella. Joten tämä, tätä voidaan tällä tavoin sanoa tässä. Korostan minun täytyy sanoa, että minun mielestäni ei ole mitään tieto liikennetietojen kulkua, joka pitäisi hoitaa TTIPn kautta. Tässä ei ole valtuutusta mihinkään tietojen siirtoon. Kohdasta C, lyhyt viittaus siihen, että kysymys ei ole siitä, että Yhdysvaltain neuvottelijat olisivat yksin ottaneet tämän asian esille, vaan myöskin meidän oma puolemme on ottanut tämän asian esille, joka koskee sähköistä kaupankäyntiä. Ja kysyisinkin, missä tässä nyt sitten on se, että kuka on vastuussa, kun kysymys sähköistä kaupasta, eikä itse asiassa mistään perusoikeuksista sinänsä. Kohdasta yksi. En ymmärrä, miksi tässä täytyy olla ihmisoikeuslauseke. Ihmisoikeudet ovat joka tapauksessa pakollisia. Ja toiseksi, tässä ei ole tekemistä mitään kauppasopimusta Kiinan kanssa – ja kolmanneksi täytyy korostaa sitä, että kysymys on kauppasopimuksesta. Ja siinä mielessä minusta tämä on turha. Kohdasta kaksi sanoisin, että se näyttää minusta enemmän johdantosan kappaleelta kuin joltain muulta kohdalta. Ehkä tämä voitaisiin sisällyttää johdantosan kappaleisiin kohdasta kolme. Ajattelen horisontaalista lauseketta, se ei koske tietoja, vaan kauppaa. Minun käsittääkseni tässä on nyt väärä viite, eikä tämä kuulu oikeastaan tänne. Kohdasta neljä sanoisin, että siinäkin, minä tiedän tästä me aina kiistelemme, mikä on pakollista ja mikä minun mielestäni taas on turhaa, tämä ehkä voidaan jättää tänne, mutta viittaus tisaan minun mielestäni on jotakin, mikä ei liity mitenkään kauppasopimukseen, TTIPin kanssa, tässä pitää TTIPistä tässä nyt puhua, eikä sitä sen pitemmällä menevistä sopimuksista tai muista sopimuksista. Kohta viisi on myös minusta jotakin, mikä olisi pakollista, mutta Jan-Philip Albrechtilta kysyisin, tässä puhutaan siitä, että tietojen käsittely määrittelyn, paikkojen määrittely. Minä en löydä tällaista näistä teksteistä. Ja ehkä voitaisiin vielä kertoa, mitä tarkoitetaan tällaisella tietojenkäsittelyn laitteistolla ja laitoksilla ja niiden sijoittamisella, mitä se merkitsee. Kohdasta kuusi kollegat puhuivat jo siitä, mikä siinä on, että ensinnäkin, en nyt otatte asiaa esille siksi, että olen valmistelijana oikeusasioiden valiokunnassa. Ja siitä syystä nyt sanoisin, että onko kansan, valiokunnan kysymys ylipäätään puuttua näihin investoijien ja valtion välisiin kiistoihin. Se, että perusoikeudet oikeutta voitaisiin säädellä kauppasopimuksissa, ei ole, ei ole oikea paikka. Tämä on jotakin perustavanlaatuista, joka muutenkin aina löytää tiensä näihin sopimuksiin ja tämä johdonmukaisuus, että, että tässä demokratia heikennettäisiin, täytyy ajatella sitä, että yrityksen oikeudet siinä mielessä, että jokin valtio toimii väärin. Ja minusta tämä kohta, joka tässä sinänsä on oikein, kohta kuusi, sitä ylipäätään ei pitäisi olla koko lausunnossa. Ja kohdassa seitsemän, tässä puhutaan neuvotteluvaltuutuksista, sen sanamuodosta, mutta viittaus kaikkiin osapuoliin, se, että asia, kaikkien osapuolten asian kuuluvat neuvotteluasiakirjat, niiden saatavuus, amerikkalaisista kollegoita, jotka ovat neuvottelemassa ja jotka, jotka ovat omat asiakirjansa neuvotteluihin, heiltä tätä ei voida vaatia. Joten sinne mielessä se, että tässä puhuttaisiin kaikista osapuolista, ei ole oikein. Me emme voi pakottaa yhdysvaltalaista osapuolta esittämään asiakirjoja tai tekemään niitä eh, saataviksi. Ja ehkä tätä voitaisiin vielä tässä mielessä parantaa. Kiitos. Thank you very much. Ms. Kiitoksia ja Gomez. Thank eh, Ian Albert for his... Eh, Haluan kiittää Albrechtia hänen tekstistään. Se sisälsi monia tärkeitä eli elementtejä. Tietenkin kielenkäyttö on sellaista, että se on tulos neuvotteluprosessista, mutta aivan kuten täällä alun, muutkin sanovat, niin ehkä meidän täytyy selvittää, kuka e-kaupan halusi sisällyttää tänne, mutta enpä usko, että näinä aikoina olisi sellaista kauppasopimusta, jossa ei olisi e-kauppaa. Muuhan olisi järjetöntä, mutta sen tulisi olla asianmukaisesti säänneltyä ja siihen tulisi sisällyttää tietosuoja. Se täytyy myös varmistaa. Minä olen yhtä mieltä ihmisoikeuslausekkeiden kanssa. Sehän on normi. Niitä on kauppasopimuksissa. Se on normi. Ja miksei USAkin kanssa olisi? Eikä meillä ole kaikkein eniten yhtenäistä, yhteistä USAn kanssa ihmisoikeusrintamalla. USA on toki myös tehnyt kauheaa hallaa ihmisoikeuksille, mutta periaatteista ja arvoista ja tavoitteista kun puhutaan, niin me olemme kyllä samoilla linjoilla. Eli miksi olisimme, miksi vieroksuisimme ihmisoikeuslauseketta tässä kohtaa? Kohtaan kaksi voisimme, kohdassa kaksi voisimme säätää kielen käyttöä sanamuotoja. No, en minä välitä siitä. Onko julkilausumassa sitä tai tuota? Minä haluan tänne kiellon sen sijaan, että puhuttaisiin jostain sellaisesta, mikä ei heijasta realiteetteja. Viittaus on myös tärkeä, koska se sisältää tiettyjä perustakeita, kun puhutaan tietojen siirtämisestä kolmansiin maihin. Ja ISDS on myöskin tärkeä elementti tässä poliittisessa äh, debatissa, me me Euroopassa, kuten tiedetään. Tärkeää on se, että emme hyväksy sitä, että valtioiden tuomioistuimet sivuutetaan. Niitä ei voida hylätä. Silloin kun vaakalaudalla on näin paljon. Ja jos me haluamme käyttää T-tippiä ikään kuin normina globaalien standardien parantamiseksi, Täältä ehkä puuttuu jotain tästä meidän asiakirjastamme, samoin kuin työasiakirjastakin puuttuu. Ja se liittyy myös tämän valiokunnan toimivaltoihin. Lambertin äh, työasiakirjassa on kohta, joka käs, koskee kestävää kehitystä ja investointisuojaa meidän täytyy viitata myös OECD, ei ainoastaan iloon. Myös OECDn yleissopimuksiin täytyy viitata, jotka sitovat meitä USA, muun muassa korruption torjunta, rahanpesu ja veropetokset ja verojen välttely. Nämä ovat sellaisia asioita, joista voimme oppia paljon USAlta – erityisesti kun puhutaan parlamentin valvonnasta ja parlamentin toiminnasta, kun halutaan torjua vero, verojen välttelyä. USA ei epäröi näiden asioiden julkista ähm, käsittelyä, jos, USA esimerkiksi, jos esimerkiksi pankit tai muut instituutiot ovat ö, äh, olet mukana verojen välttelyssä, niin se kyllä otetaan esille reippaasti. Ja minä uskon, että meilläkin että USA kongressissa on monia ö, tahoja, jotka ovat juuri näillä linjoilla. Miss Gomez. And... Kiitoksia kovasti Gomez. Nyt kuulemme komission lausuman. Olkaa hyvä. Yes, thank you. Good afternoon. I'll... Kiitos, hyvää iltapäivää. Tämä huomioon kello on olen Huven, olen TTPin vaaraneuvottelija. Haluaisin kiittää kommenteista ja vähän faktoja, jotka voivat auttaa, kun työstätte lopputekstiä transparenssista ja investoinnista kaksi näkökohtaa. Noin kolme viikkoa nyt meillä on ollut kauppapääosastolla kaikki komission neuvottelutekstit, jotka eivät liitty markkinoille pääsyyn, kaikki laaja-alueiset tekstit kaikilla alueilla ovat suurelle yleisölle saatavilla. Mm, markkinoille pääsy teksti kaupaneuvottelussa käydään lehmäkauppaa niillä. Ja sinne täytyy luottaa sen vähimmäisluottamuksellisuuden periaatteita, joita osapuolet tarvitsevat, kun tehdään vaikeita päätöksiä molemmilla puolilla, että saadaan kattava ja tasapainoinen ratkaisu. Mutta seurat tuottaa valtavasti. Jokaisen tekstiin liittyy tämmöinen faktateksti, jossa yritämme tavallisella englannilla selittää, mitä teemme. Jotka tekstit ovat aika kuivia ja saattaa onni tulla, jos niitä lukee. Sen lisäksi kaikki konsolidoidut tekstit, jotka meillä on Yhdysvaltain kanssa saavutettu, ne ovat Intan jäsenille saatavilla tässä talossa puheenjohtajille, esittelijöille jokaisessa valiokunnassa sillä sektorilla, josta esitätte lausunnon. Haluan sanoa teille ja Intavaliokunnalle tätä seurattavuus ja informaatio, joka on maksimaalista. Ja jos haluatte lisää tietoa asioista, jotka ovat teidän portfolio ulkopuolella, mulla on noin 15 henkilön yksikkö. Minä johtajamme ovat käytettävissä, soittakaa. Tulemme tapaamaan. Mielellämme annamme kaikki tekniset yksityiskohdat, joita haluatte liittyä mihinkä tahansa huolestuttaviin kysymyksiin. Tiedämme, että TTIP ovat kissalaisneuvottelut. Olemme hyvin selville, että meidän täytyy vakuuttaa teille, että sitä kautta laajempi Euroopan yleisö. Se on tehtävä, ja jos voimme mitenkään auttaa, millä me teemme sen investointien suhteen. Viittaan komission kertomukseen 150 sivua. Aika juridista, mutta aika kiheä oikeudellisesti sofistikoitunut raportti, jossa käsitellään kaikkia vaihtoehtoja. Ja käyttää sieltä Herva Gomes viittasi, olemme pyrkineet tarttua näihin kaikkiin asioihin kertomuksessa ja tiivistää ne poliittisiksi päätöksiksi ja parlamentista ja mentin ja jäsenvaltioiden kanssa haluamme, ja sidosryhmien kanssa haluamme keskustella kevään lopussa saisimme yhteisen kannan. Ja, ja komissaari keskustelee jäsenten kanssa yksilöllisesti ja myös teidän kanssa instituutiona asiakirjan tehtävä on luoda keskustelua myös sidosryhmien kanssa, että jossain vaiheessa olemme sitten Yhdysvaltojen kanssa jatkaneet näitä Nyt sanomme, että ISDS Soiraan neuvottelut tämän ulkopuolella. Se on nyt jäissä, kunnes meillä on yhteinen eurooppalainen kanta. sen kehittämistä raportti on faktapohjainen, eikä se sido neuvoston tämän talon kantaa. Keskustelu Junckerin, oman komissaarin ja kollegion ja teidän suhteita loppusananen liittyen tähän tekstiin. Te löydätte tasapainon keskenämme, mutta tietäkää, että amerikkalaisten ystävien kanssa olemme jatkuvasti sanoneet, että tietosuoja ei, yksityinen suoja ei ole neuvoteltavissa tässä. Tässä on rinnakkaisena tulee EU-ssa tämä sisäiset sisäiskysymykset, meidän ää, asetukset, Turvan satamaa ja kaikki nämä ovat TTIP ulkopuolella. Ainoa TTIP sisällä oleva asia on kauppaan liittyvä kysymys, joka liittyy rajojen auki pitämiseen datavirran ylläpitämiseksi mutta yksityisyydestä, yksityisen suojasta keskustellaan TTIPin ulkopuolella. siinä mä rikon sitten tästä tietoa. Rahoitelemme teitä, olemme käytettävissä, koska me tiedämme tämä keskustelu, että te käytte kansalaisten kanssa. Olen valmis saattamaan teidän kanssa kaikkien teknisten tekijöiden kanssa josta haluatte tietoa lähiviikkoina ja kuukausina. Um, Missä Albert? Kiitoksia kovasti. Niin nyt tämän <clears throat> sananvaihdon jälkeen haluatteko te Albrecht sanoa jotain? Uh, kiitos ja kiitos kaikille kollegoille kaikista puheenvuoroista, panoksista tähän luonnokseen. Haluaisin ensinnäkin sanoa, mikä on tärkeää nyt komission sanojenkin jälkeen – meidän täytyisi tietää, että kaikissa menettelyvaiheissa me emme ole osa neuvotteluja. Euroopan parlamentti ei ole osallisena neuvotteluissa, koska neuvottelut tapahtuvat komission ja Yhdysvaltain hallinnon välillä. Olemme kaikki varmaan yhtä mieltä tästä. Euroopan unionin täytyy antaa viime, parlamentin täytyy antaa viime kädessä suostumuksensa tälle menettelylle, joten on hyvin tärkeää tietää, että meidän ei tarvitse tietää, mitä juuri nyt tapahtuu ja reagoida siihen, mitä juuri nyt tapahtuu. Meidän täytyy kuitenkin tietää, millä linjalla ollaan menossa, miten me voimme vielä hyväksyä sopimuksen, joka on neuvoteltu. Neuvottelut eivät ole jotakin sellaista, jotka tapahtuvat jossakin vain sen pohjalta, mitä on esillä, mutta kenttä on epäselvä ja neuvottelut voivat aina kehittyä eteenpäin. Joten parlamentin kannalta on tärkeää katsoa, mitä tietä komissio kulkee neuvotellessaan. Ja yksi osa tätä tietä alusta asti on ollut sellainen, jonka neuvosto ja parlamentti ovat lyöneet lukkoon, ja se on asia, joka pitää toistaa, että ei tulisi olla rikkomuksia, jotka koskisivat tässä suunnitelmassa sopimuksessa – jotka koskisivat olemassa olevia yksityisyyden tietosuojan määräyksiä. Siksi on hyvin tärkeää todeta, että me teemme tämän selväksi, koska se mitä kuulen nyt komissiolta on, että me emme puhu tietosuojasta, mutta me puhumme tiedon kulusta, tietovirroista. Asianajalle on tärkeää, mitä tapahtuu jos nämä tietovirrat ja oikeudelliset välineet ovat ristiriidassa keskenään. Me emme nyt voi puhua näistä kaikista erikseen. Tämä, tässä on kysymys kolikon kahdesta eri puolesta. Kysymys on henkilökohtaisista tiedoista, me puhu muista tiedoista. Sillä voitte käydä kauppaa ihan niin kuin haluatte, mutta kun on kysymys henkilökohtaisista tiedoista, silloin sääntöjä on sovellettava, on sovellettava eurooppalaista lainsäädäntöä. Tämä on osa neuvoston antamaa, toimi, antavaa valtuutusta, se on osa myöskin parlamentin päätöksiä ja se pitäisi myöskin sisältyä luonnokseen. Jos me emme tee tätä, me emme tarvitse ollenkaan koko tätä lausuntoa, tästä olen vakuuttunut. Kun me sitten puhumme perusoikeuksista, olen täysin yhtä mieltä viittauksista, jotka on herra Fosteki, jotka sisältävät merkevät sitä, että on, sieltä sisältetäisiin eri Eh, perusoikeudet, koska ensimmäinen tuossa kappale koskee vain artiklaa 16. Pitäisi ottaa huomioon myös se, että luonnollisesti kysymys on kokonaiskuvasta, mitä tulee perusoikeuksiin, mutta viime kädessä sopimusta, primäärioikeutta tulee neuvotella neuvotteluissa, jota komissio käy. Tämä oli jotakin sellaista, mitä kukaan meistä ei kiistä, jos näin olisi. Silloin primäärioikeus ei enää olisi primäärioikeutta. Joten tämän pitäisi olla selkeä viitekohta. Seuraavat kohdat sitten haluaisin sanoa, että täällä oli aivan perusteltu kysymys, jonka Rova Gabriel esitti, joka koski neuvottelun tilaa. Voin sanoa, että asiakirjat, jotka ovat vuotaneet, joista on käynyt Yhdysvaltojen valtuuskunnan esittäjä, jotta keskusteltaisiin tieto virrasta, joka koskisi myöskin henkilökohtaisia tietoja. Me täytyy sanoa, että tietysti me voimme sanoa, että tämä ei ole mitään virallisesti julkistettua, mutta meidän täytyy kohdata tilanne ja olisi hyvä, jos ennakoivasti parlamentti parlamentti selkeästi sanoisi, että totta kai säännöt, jotka koskevat henkilötietoja, jotka on löytyy lukkoon eurooppalaisessa lainsäädännössä mukaan luettuna, säännöt koskevat tietojen siirtoa, henkilökohtaisen tietoa siirtoa kolmansiin maihin, täytyy säilyttää ja ne täytyy nähdä alueena, johon ei voida puuttua aiotussa kauppasopimuksessa viittaus. Me juuri otimme mukaan siis tämän Johannes päätösasema, joka liittyy enemmän tähän joukkovalvontaan. Tämä on tietysti asia, joka voitaisiin, voitaisiinko se sisältää myöhemminkin Jonsan kappaleiksi. Ja se, mitä seurata kohtaa, joka koskee kansainvälisen neuvotteluja tällaisesta sateenvarjosopimuksesta ja siihen liittyvistä määräyksistä, jotka saattaisivat olla ratkaisuilla. Tätä voitaisiin helpottaa. Ajatus minusta on hyvä. Olen myös sitä mieltä, että ajatus, jonka Rova Gabriel esitti sitä, että sieltäisi myöskin määräyksiä koskevat keskinäistä viisumien tunnustamista, voisivat olla asia, joka voitaisiin ottaa esille, koska se on osa meidän toimivaltaamme. Tästä olen täysin yhtä mieltä. Minä olin yhtä mieltä myös siitä, että voitaisiin puhua enemmän ISDSstä, ennen kaikkea demokratian ja oikeusvaltion alueella. Vastatakseni toimivaltakysymykseen, me pyysimme selvitystä ISDSstä oikeusasioiden valiokunnassa, ja siellä oikeusyksikkö sanoi, että tämä on asia, josta vallitsee jaettu vastuu oikeusvaliokunnan ja kansallisvapauksen valiokunnan kesken, että minä voin aivan hyvin tässä ehdotuksessa ilmaista meidän huolenaiheemme ja pyytäisinkin nyt, että sanamuotoa parannettaisiin tai tekemään lisäyksiä. Ja mainitut kohdat olivat minusta aivan järkeviä, kohtuullisia. Anna Gomesin ehdotus siitä, että täältä puuttuisi viittaus iloon ja OECD-standardeihin on minusta ehdotus, joka pitäisi ottaa huomioon. Aina varjostelujen tulisi miettiä sitä. Ja sitten vastaakseni kysymys, joka liittyy tähän paikallistamiseen, koska oli kysymys, jonka Axel Foss esitti, siis tienen tietojen paikallistamiseen, paikantamiseen. Tämä on kysymys, joka liittyy myös tähän turvallisten sataman kysymykseen, koska tietojen paikantaminen, jos käyttää jotakin tietojenkäsittelykeskusta, esimerkiksi Yhdysvalloissa ja palvelut ovat sitten Euroopan markkinoilla, nousee sille kysymys siitä, missä, minkä oikeuskäsittelyn piiriin tämä kuuluu, minkä, minkälaisten oikeusaseman mukaan käsitellään niitä henkilökohtaisia tietoja esimerkiksi joten se, tämä yhteys lainsäädäntöön, joka luotiin äh, myös esimerkiksi markkinaperiaatteen pohjalta, eli siis tietojen, paikallis, tietojen paikallistaminen siis markkinoihin ja siis siihen, missä palveluita tai tuotetta suunnataan. Tämä on yhteys, joka täytyy säilyttää, siksi tämä määräys on tähän sisällytetty. Sähkö, sähköistä kaupankäynnistä – Euroopan komissio ei vielä ole esittänyt omaa lukua sähköistä kaupasta, mutta Yhdysvaltain valtuuskunta on tehnyt tällaisen ehdotuksen. Tätä voitte selkeyttää, jos olen tässä väärässä, mutta tämä on se tieto, joka minulla on, että olisi tällainen ehdotus, joka, jonka Yhdysvaltain osapuoli on tuonut käsiteltäväksi, joten tästä on sitä puhua, jos puhumme toimivallasta. Haluaisin sanoa selvästi, että sähköinen, jos sanotaan, että sähköinen kauppa ei liity perusoikeuksiin, ei ole aivan korrektisia, koska me puhumme perustavasta oikeudesta tietosuojaan, joka täytyy sisältää myöskin sähköiseen kauppaan. Jos me puhumme sähköisestä kaupasta, silloin täytyy pyytää myöskin säännöistä koskevat tietosuojaa. Meidän ei tarvitse tästä nyt turhan pitkää koska näistä määräyksistä, näistä kohdista, koska tämä täytyy olla hyvin äh, tiivistettyä kohta kolme on keskeinen. Totta kai se, että ylläpidettäisiin äh, sääntöjä koska henkilötietoja olisi hyvin tärkeää. Sure. Meillä on vähän aikaa, lopettakaa. I'm already... Kyllä, kyllä. Olen aivan lopussa. Are very important. Nämä sanat ovat meille hyvin tärkeät, mutta kuten sanoin alussa jo, olen avoin lisäehdotuksille – ja toivon, että voimme sujuvasti päästä yksimielisyyteen tästä lausunnosta, niin että kansainvälisen kaupan valiokunta voi ottaa sen huomioon. Ja jos ymmärsin, määräaika tarkistuksella on 29. tammikuuta, joten näistä voidaan sitten keskustella jo helmikuussa yhdessä varjostelijoiden kanssa. Kiitos kaikille kärsivällisyydestä ja kiitos myöskin teidän omista kommenteistanne. Kiitoksia ja korostaisin sitä, että Takaraja tarkistukselle on 29. tammikuuta tänä vuonna kello 12. Kiitos. Ja hyvät kollegat, kuten tiedätte, niin viime vuoden heinäkuussa komissio teki ehdotuksensa EPPON eli Euroopan syyttäjäviraston perustamisesta. Ja kun jäsenvaltiot ovat päässeet yksimielisyyteen neuvostossa, niin teksti lähetetään parlamentille hyväksymismenettelyä varten. Tässähän ei ole kyse yhteispäätösmenettelystä, vaan hyväksymis- tai myöntämismenettelystä. Euroopan parlamentti on jo laatinut päätöslausuman. Jakolino oli laatija. <clears throat> Tämä perustuu 183 sääntöön työjärjestyksessämme ja Siinä äh, kerromme neuvostolle, miten meidän mielestämme EPPO tulisi ähm, strukturoida, minkälainen sen tulisi olla. Ja erityisesti neuvostoa pyydettiin pitämään parlamentti tiedotettuna neuvostetuista. Äh, marraskuussa vuonna 2014 komissio ja neuvosto äh, antavat meille päivityksen neuvotteluiden tilanteesta neuvostossa, jotta voisimme ilmaista parlamentin kannan näihin viimeaikaisiin kehityskulkuihin, niin päätimme, että Liben tulisi laatia päivitetty välikertomus tai raportti 99 äh, säännön mukaisesti, joka sitten voitaisiin ottaa huomioon neuvostossa, kun osa neuvosto kokoontuu mar- marraskuussa, maaliskuussa. Jako vei on laatinut tekstin. Nyt valitettavasti se on vain englanniksi saatavilla. Makovei, voitte nyt puhua tästä asiasta meille. Thank you. Thank you, Chair. Kiitos johtaja. Tein EPPOn väliaikaisen kertomuksen mietinnön ja tarkoitus on äänestää sitä libessä maaliskuussa ennen neuv- maaliskuun neuvoston kokousta, koska haluamme, että neuvosto ottaa huomioon parlamentin kannan tässä tapauksessa. Tämä ei ole ihan tavallinen menettely, jossa me neuvottelisimme tasaiselta kentältä ja, ja tämä hyväksymismenettelyllä, joten ja me sanomme meille neuvostolle, että saatte hyväksyntämme, jos teette sitä tai tätä. Se on tämän välimietinnön tarkoitus. Miksi me tarvitsemme Euroopan julkis äh, Meillä on epämuodollinen luku että Meillä on kolme miljardia kolmen miljardin arvosta petoksia EU-rahastoihin suuntautuen liittyen viimeiseen kahdeksan vuotta 2006 2013 kaudella. Olaf tutkii petoksia, jotka kohdistuvat Eurooppaan rahastoihin ja kahdeksassa vuodessa Lähetään 430 oikeudellista suositusta jäsenvaltioille. Tiedämme, että Olaf tekee vain osan hallinnollisen tutkinnan ja tästä lähdetään jäsenvaltioihin. Kahdeksassa vuodessa 430 Olafin suosituksesta vain 140 sai seurantaa kaikissa jäsenvaltioissa syytteillä, siis eh, että ihmiset joutuvat oikeuteen 31 prosentti ja syytteeseen asettamisprosentti. oon vähän kahdeksassa vuodessa. Se on eh, Tai se ei mitään, kun puhutaan aitoista petoksista, jotka kohdistuvat rahastoon. Ja suhteessa Olafin neuvotteluihin suostuksiin seuraavat jäsenvaltiot tai ei, niin sitten meillä jäsenvaltiot, joissa viranomaiset, syyttäjät, poliisi, sanoivat ihan ok. He kykenevät todentamaan petoksia ja ajamaan kanteita, mutta tämä ei ole jäsenvaltioiden enemmistö. Jotkut valtiot tekevät näin. Me tarvitsemme astuksessa puolustaa niin kansalaisten rahaa ja Saksassa, Hollannissa, ja se pärjäävät itse tutkimuksineen mukavasti – näin ei monissa maissa tapahdu. Saksalaiset ja hollantilaiset kansalaiset esimerkiksi, he, hekin ovat, tämä haittaa heitä, koska nämä ovat EU-budjettirahoja. Kaikkien maiden pitäisi ymmärtää, että vaikka kotona menee hyvin, jotkut ihmiset varastavat heidän rahaa musta valtiosta Ja jos lukuja tarkastelee, enemmistö jäsenvaltioista eivät tee tutkimuksia, eivätkä peri takaisin varoja jäsenvaltioissa. Jos tässä lähdetään tämä ihan jos alusta loppuun, ei kuten Olaf, niin jos meillä on eurooppalainen yleinen syyttäjä juttu viedään jäsenvaltioihin, syyttäjävirasto ja jos meillä on konkreettista näyttöä, niin juttu viedään sitten jäsenvaltioihin. Mitä mietinnössä on? Me haluamme yhden, yhtenäisen vahvan syyttäjäviraston, viraston, syyttäjän myös neuvoston keskusteluja neuvosto tällaisen kollegion eikä hierarkista rakennetta, että komissio ehdottaa. Kollegio merkitsee, että 25 eurooppalaista syyttäjää yksi jäsenvaltiosta. Yhdistynyt kunniskunta Irlanti, Tanska ovat ulkopuolella optaatin pohjalta, eli yksi per jäsenvaltio. Ja sitten siinä päällä on johtava syyttäjä, onko se 1,25 vai extra Tuleeko sitten 26 pyysimme seurattavaa avointa kilpailua. Ja se valtiot voisivat esimerkiksi lähettää kolme nimeä ja, ja komissio voisi järjestää kilpailun ja valita parhaan. Ja me haluamme äänestää pääsyyttäjästä. Ja muistan kaikkia siitä, että me äänestämme Luxemburgin tuomareista – tilintarkastustuomioistuimen tuomareista, oikeusasiamiehestä. Jos mä äänestämme tuomareista Luxemburgissa, pitäisi meidän myös syyttäjäviraston johtavasta syyttäjistä tämä valinnasta. Kollegiaalisuus sitä, että jos 25 sellaisia kollegioita, erilaisia rakenteita, johon 345 tuomaria kuulisi, kuuluisi ja tekisivät päätöksiä jutuissa, että heille jaetaan. Minä haluan, että jutut jaetaan satunnaisesti konkreettisiin kriteereihin. Eli jutut jaettaisiin aina per tuomariryhmä kriteerein. Ja meillä pitäisi olla sitten syteviraston oikeustoimi People will ask uh, who is Ja sitten se vaan, että ihmiset eivät miettisi, että ken, kuka on toimivaltainen. Ja sitten kun sitä sanotaan tuomareiden kollegiolta, osastoilta ja sitten ei tulekaan ehdotuksia. Herkättä tarkastellaan tätä PIF-direktiiviä. Siinä on luetteloa äh, rikkomuksista EU, EUn tällaisia etuja vastaan. Ja että ne kuuluisivat eurooppalaisen syyttäjäviraston toimivaltaan. Sitten voi olla juttuja, jotka ovat maakohtaisia ja rajat ylittäviä juttuja. EPPllä on isompi rooli maan rajat ylittävillä jutuilla, ylittävissä jutuissa – ja tulee olemaan myös delegoitu eurooppalainen syyttäjä kuussakin jäsenvaltiossa, joka työskentelee keskustoimiston kanssa. Eikä tämä ole Prosecutor and the system in that country is doing its job properly and swiftly. Jos tutkinta etenee nopeasti, kaikki menee hyvin. Jos ei, sitten ollaan yhteistyössä keskustamista kanssa, annetaan neuvoja ottaa vastaan neuvoja. Ja tutkintatoimi tulee kaikki tutkintatoimet, tutkintaa, pidätykset tai nauhoitetut keskustelut. Jos niitä pyydetään Italiassa, ne pitää tehdä Italian lain mukaisesti kääntyy italialaisen tuomarin parin seuraa Italian lakia. Saksassa sama. Maan lakia. Where you do the search or the arrest or uh, uh whatever. Uh, I also heard that... Uh... myös, että jotkut neuvostossa haluaisivat kaksi lupaa yhden maasta, joka pyytää, jossa eri kummaa, joka pitäisi myöntää se. Keskustellaan siitä. tästä toimijoiden arviointi. Jos saksalainen toimija tekee tutki, tutkinnan, ja niin sitten tämä päätös, sitä voi, pitää voida valittaa saksalaisen tuomioistuimen Saksan tai mukaan, ettei sekoiteta sääntöjä oikeussuojelun kannalta perus, peruskir, ihmisoikeusperuskirjan mukaisesti meillä on kaikki kaikki EUn oikeusapua koskevat tekstit. Children uh, and, and so on, translation and so on, so everything. Lapset, tulkkaus, kaikki mikä pätee rikkosjuttuihin, se pitäisi päteä myöskin epäilyn oikeussuojaan. Rouva Makovei sanoo puheenjohtaja, viimeinen lause. Monet ovat kysyneet, Eurojust... Don't see uh, uh, any disturbance to the work of Eurojust. En näe Eurojustin työtä häiritään mitenkään, joka tekee yhteistyötä. Tietyissä tapauksissa meillä on se, tarkastellaan mitä meillä on nyt. Meillä on valtavasti petoksia. Kaikki instituutiot on olemassa. Asioita täytyy muuttaa. So We have eight minutes more. Kiitoksia kovasti. Meillä on vielä kahdeksan minuuttia, niin kuin kokous päättyy. esittelijä Kaufman, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kuten aina, aivan nopeasti. Haluan selvästi kiittää esittelijätärtä. Se, että on nyt päätty esittää tällainen puoliväläis, puolivälin kertomus on erittäin järkevää ajatellen poliittista ajoitusta, koska teemot ovat käynnissä neuvostossa, jos haluamme, mennä meidän me kuultaan, on tärkeää, että pikaisestamme kantaa, esitämme selkeitä vaatimuksia neuvostolle. Meille on tärkeää, että Euroopan syyttäjäviranomainen on riippumaton, että hän voi toimia tehokkaasti ja että myös äh, huolitaan niiden äh, oikeuksista, jotka ovat tutkintojen kohteena. Olen peruslähtötavasta yhtä mieltä, myös tässä on tehty hyvää työtä, esittelijä on toiminut hyvin ja haluan vain sanoa, että minun taholtani meidän ryhmämme tulee tekemään meille tärkeistä kysymyksistä sen, että tehtäisiin vielä täsmennyksiä. Mainitsen muutamia esimerkkejä siitä, mihin tulee tekemään tarkistuksia – lähti liikkeen tästä ensimmäisestä mietinnöstä, joka tehtiin tästä asiasta, nimittäin miksi se, että selkeästi määritellään vastuualueet, on ottava selkeät määritelmät sille, milloin Euroopan syyttäjäviranomainen ja milloin kansallisviranomaiset ovat oikeutettuja tai velvollisia käynnistämään tutkinnan. On tärkeää myös määritellä selkeästi artikla 15 se, milloin todistusaineisto on sallittua, hyväksyttävää. Ja oikeudet täytyy tietysti, niistä täytyy sanoa, että ne on löyty lukkoon perusoikeuskirjassa, Euroopan ihmisoikeusyljyssopimuksessa ja ne ovat hyvin tärkeitä kulmakiviä. Ja sitten vielä kaksi kommenttia. Minä olin nähnyt neuvoston tekstin, ja yllätyksekseni todennut, että se on sellainen, että että on sanottu, että tämä olisi tällainen osa-aikatyö eurooppalaiselle syyttäjäviranomaiselle, ja minusta tämä nyt ei voi olla hyväksyttävää. On oltava selvää, että se, josta tulee Euroopan syyttäjäviranomainen, myöskin tämän tehtävän yksiselitteisesti ottaa hoitaakseen. Ja sitten lopuksi vielä nämä menettelyoikeudet, ne ovat asioita, jotka ovat hyvin lähellä meidän sydäntämme. Ja neuvosto on tähän asti aina ö, viitannut direktiiveihin, joista ei vielä ole tehty päätöksiä. Tämä ei käy. Me haluamme tekstissä selkeän viittauksen syytettyjen menettelyssä oleviin oikeuksiin. Kiitoksia kovasti sitten Mitchell. Alui Michel. Oui, vraiment très rapidement. D'abord, félicitations. Ihan nopeasti vain. Ensinnäkin haluan onnitella Makoveita hyvästä, hienosta työstä, jota voimme tukea täysin palkein. Nopeasti vielä muutama konkreettinen seikka, jotka liittyvät esimerkiksi tämän syyttäjäviraston rakenteeseen. Mm, näyttää aika hankalalta löytää tällainen pyramidin kaltainen federalistinen rakenne, jota komissio on ehdottanut ja jota parlamentti alustavassa lausunnossaan tuki, koska meidän täytyy välttää tällainen hallitusten välinen lähestymistapa. <clears throat> Esittelijän ehdotus menee ehkä liian pitkälle, koska se rajoittaa syyttäjän yksittäistä roolia. Se saattaa vaikeuttaa syyttäjän viraston yleistä toimista. Sitten toinen seikka. Olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että parlamentti ei ole suoranaisesti mukana tässä prosessissa, koska tämähän liittyy sellaisten henkilöiden riippumattomuuteen, jotka valitaan. Jos ajatellaan työnjakoa kansallisten syyttäjien ja syyttäjäviraston välillä, niin toimivaltojen jakaminen, jakamisen jakaminen on sellainen asia, että jäsenvaltiolle täytyisi antaa viimeinen sana tästä. Siis se, että jäsenvaltiolle annetaan viimeinen sana tästä asiasta, niin se ei ole hyvä asia olisi parempi antaa tämä viimeinen sana tälle syyttäjävirastolle, joka on perehtyneempi ylipäänsäkin näihin asioihin. Olisi ehkä syytä sisällyttää sekä tähän mietintöön että neuvoston ö, ähm, tekstiin äh, se, että on tärkeää, että jäsenvaltiot ja syyttäjävirasto mm, tekevät yhteistyötä nekin jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu. Ja ö, äh, myös syyttäjäviraston ja muiden elinten, kuten Eurojustin, ö, äh, Olafin ja Europolin ja välillä tulisi olla yhteistyötä. Ja kaiken kaikkiaan voin sanoa, että esittelijä on tehnyt erittäin hyvää työtä, kunnioitan sitä ja arvostan. And Mr. Albrecht. Thank you very much. Uh, thanks for the... Paljon kiitoksia. Kiitos kertomuksesta Reva Makovelle. Voimakkaasti tuemme ehdotusta Euroopan syyttäjävirastosta. Ja pääelimietinnön laatiminen nyt on täysin kohtuullista. On tärkeää myös hahmotella yleisiä periaatteita, sellaisia, että parlamentti on jo halunnut. Painottaisin sitä, mitä Arva Kaufman on sanonut. Prosessioikeudet prosessuaaliset oikeudet pitää hahmottella erittäin tarkkaan erityisesti, jos eh, EPPOn toimet automaattisesti hyväksytään. Siihen täytyy olla prosessuaaliset standardit ja kaikki aspektit mukana. Ja kun eurooppalainen sytävirasto toimii, niin täytyy olla mahdollisuus valitusoikeus EPOn päätöksestä. Siellä, missä juttu viedään oikeuteen tai missä oikeustoimiin ryhdytään, ja myöskin toimivallan suhteen Euroopan tuomioistuimella täytyy olla oikeus tarkastella päätöksiä. Täytyy kunnioittaa EPPAn itsenäistä. Kysymys on ainoastaan oikeudesta valvonnasta ja EU-tuomioistuimen täytyy säilyttää roolinsa. Ja suhteessa niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole mukana EPPOhan, EPPOssa siinä suhteet ovat tärkeitä. Tässä on jonkinlainen linkki Eurojustiin, missä Axel Vasson esittelen lopussa, loppujen lopuksi, vaikka me haluamme mahdollisimman monet jäsenvaltiot mukaan, aika monet eivät tule mukaan. Ja Eurojust teksteissä täytyy määritellä, miten siihen kuuluvat tahot ovat yhteistyössä tämän vastaluodon elimen kanssa. Ja tämä luo myös sillan, jota kautta nämä maat voivat liittyä sitä Euroopan virastoon tai lähestyä yhteistyössä sitä. Se on poliittisesti viisasta. On poliittisesti viisasta tehdä sitä Euroopan parlamentin puolelta. koska tämä on erityinen hyväksyntämenettely. Meidän täytyy lähinnä kyllä tai ei neuvostolle. Ja, ja näemme, että me jää kaikkea, mitä neuvosto sanoo. hyvä ja kytköksiä, luoda kytköksiä just jossa meillä on täysi päätöksentekovaltaa. Jos teillä on jotakin maita edustajia, niin sulkekaa meillä yhteispäin ja puhutaan kiittele. Tiedätte, tänään olen puhunut pitkään. Parlamentilla on järkeä laittaa olennaiset prosessorisuokäydet eurojustiin. And, uh, miss, uh... Kiitoksia kovasti ja sitten Kenichi. Grazie, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti käännös ei tule aina ihan yhtäaikaisesti, eh, joten <clears throat> kuulin tämän puheenvuoron lupani hiukan myöhemmin. Minäkin haluan kiittää esittelijää, joka on laatinut erinomaisen asiakirjan. Tämä on erittäin tärkeää meille kaikille. Ja sitä paitsi tämä syyttäjävirasto on äärimmäisen tärkeä asia. Siitä on syytä keskustella eh, täälläkin ja myös Latvian puheenjohtajavaltion kanssa. Tässähän on eh, kyse sekä Euroopan maiden turvallisuudesta ja olisi ehkä myös syytä keskustella syyttäjäviraston toimialan laajentamisesta jatkossa. On erittäin tärkeää, että me puhallamme yhteen hiileen, kun torjumme rikoksia täällä Euroopan unionissa. Ja aikahan ei ole paljon, joten minäkin haluaisin tässä vain tyytyä alleviivaamaan sen, kuinka tärkeää on se, että tämä virasto on tehokas ja riippumaton. Ja riippumattomuuden kannalta on erittäin tärkeää se, miten syyttäjät nimetään. On erittäin tärkeää, että laa taataan EPPON riippumattomuus ja siksi nimitysmenettelyn täytyy olla niin avoin kuin mahdollista ja Euroopan parlamentin täytyy saada sanansa, saada valvoa tätä. On erittäin tärkeää taata varmistaa viraston tehokkuus niin, että menettelyt ovat sellaisia, että voidaan tehdä nopeita päätöksiä, mutta otetaan huomioon tietenkin tutkittavien oikeudet. Tämä ei ole siis yhteispäätösmenettely, mutta kyllä parlamentinkin täytyy saada äänensä kuuluville näin tärkeässä asiassa, ja siksi minä olen aivan samaa mieltä siitä, että laadimme väliraportin, ja olen sitä mieltä, että tämä ehdotus menee oikeaan suuntaan ja minäkin haluan äh, kantaa korteni kekkoon tässä. Minähän olen, minä pidän tätä tärkeänä tehtävänä ja itsehän olen varjoesittelijä nää äh, KONT-valiokunnassa. Kiitos. Thank you. Kiitoksia vain. No niin, nyt meillä on vielä kaksi puhujaa. Vos. Vielen Dank. Kiitos. Niin. Yritän olla lyhyt sanainen. Aluksi kysymys siitä, onko kollegion rakenne eurooppalaisittain katsottuna oikea ratkaisu. Käykö tässä nyt niin, että tulee kaksi tällaista syyttäjäviranomaisten piiriä, eli toisaalta Eurojust, toisaalta EPPO. Ja sitten nämä prosessuaaliset oikeudet, joista Rova Kaufman puhui, ovat minusta hyvin tärkeitä. Ja kolmas kysymys, mikä on tällä neuvostossa? Onko sieltä mitään uutta? Thank you. Thank you. And Miss Myers. Myers. Dank wel, voorzitter. Ik zal ook kort zijn. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä, minäkin puhun lyhyesti. Eilen kuuntelimme latvialaisia ministereitä ja Jaruva, komissari Jaruva puhuivat syyttäjäviraston tehtävien mahdollisesta laajentamisesta järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ja johdantosan kappaleessa F tähän viitataan. Kysymykseni e- esittelijälle on seuraava. Puolatteko te tätä tehtäväkentän laajentamista, ja jos näin on, niin onko se subsidiariteettiperiaatteen mukaista? Neuvostohan ei ole nyt äm, läsnä, mutta ehkä Latvia voi jossain vaiheessa reagoida. Kiitoksia. Ja nyt hyvin, hyvin lyhyt puheenvuoro komissiolta ja neuvostolta. Ensinnäkin neuvoston puheenjohtajavaltion edustaja, olkaa hyvä. Äh. Hyvin lyhyesti hyvää iltapäivää, iltaa, päivän pitkä Kiitän mahdollisuudesta puhua tänään. Kiitos paljon Rova Makovei mietin, puolivälin mietinnöstä. Neuvoston puheenjohtajana painotan, kuten eilenkin kuulitte, oikeusministeri sanoi, että tämä on meille prioriteetti kokonaisuus. Jatkaen Italian hyvät, hyvästä työstä. Ensimmäisestä viidestä luvusta hyväksyttiin kompromissiteksti, Latvia keskittyy loppuihin avoimiin kysymyksiin muissa luvuissa. Tärkeää on, että asiat eivät ole mielestäni paperilla, vaan myös käytännössä ja tehokkuus ja itsenäisyys toteutuu pyrimme tämän ostaa se yleisen kantaa, joka Nyt Luxemburg voi sitten keskustella henkilöstön rakenteisiin tietosuojaan. Jotkut asiat, jotkut on monimutkaisia. Ei mä ole ihan varma, koska neuvosto vie sääntelyn loppuun. Painetaan, että Latvia, Italia ja Luxemburg trio tekee parhaansa, jotta kokonaisuus saadaan vietyä loppuun puheenjohtajamaa halusin myös muodollisesti ja epämuodollisesti kertoa parlamentille kehityksestä tulleen nyt työryhmästä. Meillä oli jo kolmas. Me työskentelemme tämän parissa. And now it's time for the commission. Kiitos ja sitten vielä komission puheenvuoro. Thank you, Madam Chairman. Well, I'd like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen samaa mieltä kuin neuvostokin. Tämä on komissiollekin painopiste, tärkeä prioriteetti, ja haluan kiittää lämpimästi esittelijä tästä erinomaisesta luonnoksesta. Makovei on tapansa mukaan tehnyt erittäin hyvää työtä. Tämä on tärkeä askel tässä menettelyssä. Toivottavasti vuonna 2015 saamme tämän päätökseen, tämän asian. Latvian ja Luxemburgin pätevien mm, puheenjohtajuuksien siipien suojassa. Kolme seikkaa, jotka valtuuskunnat ovat jo maininneet. Yksi. Näillä pysyvillä jaostoilla on oleellinen rooli päätöksenteossa. Olemme Makoveen kanssa yhtä mieltä siitä, että tietyt päätökset tulisi varata näille pysyville jaostoille. Niiden tulisi päättää transaktiosta, mm, syytöspäätöksistä ja niin edespäin. Nämä ovat sellaisia päätöksiä, jotka nimenomaan pysyvien jaostojen täytyisi tehdä, koska ne ovat riippumattomia toimia tässä EPPOssa. Sitten toiseksi olen yhtä mieltä siitä, että että menettelytapoihin liittyvien oikeuksien täytyy olla vahvat, niiden täytyy perustua EUn akiihin ja niitä tulisi ehkä vahvistaakin, koska kun ajatellaan vaikkapa oikeusapua, niin oikeus siihen ei ole kauhean vahva, eli tuomioistuinmenettelyihin liittyviä oikeuksia pitää ylläpitää. Sitten yhteistyö Eurojustin kanssa, se on oleellista, siksi meidän tulisi Ähm, ylläpitää se lähestymistapa, joka meillä on näihin kahteen asetukseen. Eurojustin, äh, Eurojust-asetushan äh, astunee äh, voimaan samanaikaisesti ja se onkin näiden kahden organisaation menestyksen avain. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Toivottavasti Makovei on yhtä mieltä siitä, että hän ei tee yhteenvetoa tänään, tai noin hyvin lyhyen sellaisen. Thank you. Uh... Just brief responses to Mrs. Lyhyt vastaharva Kaufmanille. Hän totesi, että on hyvin tärkeää määritellä selkeästi sitä viraston oikeustoimialue. Sanan mietinnässä, jos oli selkeää, tästä tulee sotkua ja tämällä tehokasta rahaa tarvääntyy. Ja sitten prosessuaalista oikeudet samaa mieltä. Se, että valituksesta pitäisi mennä siihen maahan tuomioistuimeen, jossa tutkinta toimii suoritettiin. Uh, there are some other decisions, uh, bigger decisions. Mutta tulee isompiin päätöksiin kuin jonkun yksittäisen tapauksen sen liittyvä valitus sitten Luxemburgin tuomioistuin päättää, voisi päättää mutta jos kaikki tutkimukset, rajat ylittävät tapaukset menisivät Luxemburgiin, niin se ei helpota sotilaiden toimintaa. Tämä on jos, jos Romanian tuomioistuin pidättää minut, menen romanialaisen tuomioistuimeen valittamaan. Tuomari ryhmät tekevät päätökset, osa aika, delegoidut syyttäjät jäsenvaltioissa eivät ne, jotka ovat keskustelmista, jotka ovat olla osa-aikaisia. Ei eurooppalaiset syyttäjät. Ei niin, ne, joita komissio on nimittänyt maiden suosituksista. there are cases to work, uh, he, she will work. Okay, I have to stop here. I think the interpret... Joudun lopettamaan tähän tulkkauskin vielä. Olemme ylittäneet ajat. Paljon kiitoksia. And, uh, uh... Kiitoksia kovasti. Haluaisin korostaa sitä, että seuraava kokous on 27. tammikuuta ja 5. helmikuuta yhdeksästä puoli yhteen Brysselissä ja 21. tammikuuta 2015 9.11.30 ja meillä on yhteinen Intadroi kuulemistilaisuus, joka, jossa puhutaan digitaalijärjestelmistä ja vastaavista. Sitten tarkistusten jättöaika Makovein mietintöön on toinen helmikuuta 2015 kello 6 iltapäivällä 18. Muistakaa, että poikkeuksellisesti on mahdollista esittää muutosehdotuksia vain englannin kielellä. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia myös kääntäjille, jotka ovat viettäneet koko päivän kanssamme.